Dear colleagues, I'm sorry to be late, but... Hyvät kollegat, anteeksi, että olet, ollaan myöhässä, mutta nyt on aika aloittaa ja keskustella asiasta, jota ei eilen käsitelty, joka oli esityslistalla. Ja tämä koskee raportoinnista käynne, käynnissä olevat neuvottelut. Neljäs vuoropuhelu tapahtui 21.1. ja meillä oli laaja keskustelu luvusta, jolla rahoitetaan valvontaa. Asiasta keskustellaan vastaisissa kolmikantaneuvotteluissa. Sitten päästörajat ja tyyppi hyväksyvät polttomoottorille liikkuvalle koneistolle viides trilogi oli ensimmäistä Esityslistalla oli kaikki avoimet kohdat. Lainsäätäjät pyrkivät loppusopimukseen ja yhteiseen kantaan, ja sellainen hyväksyttiin uudelleen asettamalla erityiset velvollisuudet koneita koskien. Mutta delegoinnit ja Äh, säädökset, siitä ei saatu sopua parlamentin ja neuvoston kesken. Neuvotteluiden loppu saattaminen on kiinni siitä, saadaan kausapuolta välillä äh, sopu, instituutioiden sopu paremmasta lainsäädännöstä tois, so, koskien sovellettavaa sekundaarilainsäädäntöä ja, ja liikenteen päästöt. maanliikenneajoneuvojen ää, päästöt, neuvottelut jumiutuvat, kun Lissabonin sopimuksesta alettiin puhua. Tammikuussa oli muodollista, teknillistä ja poliittista kuulemista parlamentissa ja kolme toimielimen kesken pyrittiin kompromissi ratkaisuun. Artikla 5.3. Tässä on saatu riittävää substanssia tässä vaiheessa. Kohta 14 esityslistalla. 21. tammikuuta koordinaattoriten suositus kiertettiin elektronisesti. Ja sitä voidaan pitää hyväksyttynä, jos ei vastalauseita. Ja nyt voidaan mennä oikeaan ensimmäiseen kohtaan. Herra. Brönnyksen kanssa, pääjohtaja Brönnyksen kanssa. Joka vuosi keskustelemme eri virastojen edustajan kanssa ja nyt on Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtaja ja aiheena on vuonna 2016 työohjelma – joka seurattaa neljän strategisen alueen ohjelmaa osana 1428 strategista ohjelmaa. Siinä on useampi toimintasuunta, mutta annakin heti puheenvuoron johtajalle, jotta aloitetaan keskustelun ja työohjelmaesittely. Thank you, Chair. Um, dear members. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, on aina ilo olla paikalla käymässä näkemysten vaihtoa näistä yhteisistä kysymyksistä. Me olemme tehneet hyvää yhteistyötä ympäristövaliokunnan kanssa viime vuosien aikana. Olemme tehneet hyvää yhteistyötä sihteeristön kanssa, kun olemme valmistelleet aihekokonaisuuksia. Herra Faria on yhteyshenkilömme. Sitten meillä on etu saada professorit Skuros ja Henneke johtokuntaamme. He ovat siellä yhteyshenkilöinä, välittäjinä. Ja haluaisin korostaa sitä, että olemme tehneet myös esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä ja olemme tukeneet heidän tekemänsä työtä parlamentin valiokunnassa. Tämän lisäksi olemme myös tehneet STOAN kanssa yhteistyötä ja myös Espan kanssa Tällä hetkellä valmistelemme vierailua virastoihin yhdessä valiokunnan kanssa, eli meillä on oikein hyvä yhteistyöhenki. Vuoden 2016 työohjelma on ensimmäinen, joka pohjautuu monivuotiseen työohjelmaamme. Syy sille, miksi olemme saaneet tähän johdonmukaisuutta, johtuu kahdesta seikasta. Ensinnäkin meillä on monivuotinen työohjelmamme hyvin pitkälti samassa linjassa kuin toimielinten politiikka, linjaukset, eli seitsemäs ympäristön toimintaohjelma. Ja toiseksi me olemme sekä monivuotisen työohjelman että vuosittaisen työohjelman osalta hyvässä vuoropuhelussa ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja toimielinten kanssa sekä komission, parlamentin että jäsenvaltioiden kanssa. Meillä on kolme keskeistä strategista aluetta, jota haluaisin korostaa. Ensinnäkin haluamme tukea politiikan täytäntöönpanoa niin, että meillä on täsmennettyä ajankohtaista tietoa. Kiinnitämme kovasti huomiota politiikan täytäntöönpanoon tässä vaiheessa toimielimissä ja voimme todella tarjota vankkaa tukea parlamentille ja myös muille toimielimille. Toinen keskeinen strateginen alue liittyy hyvin pitkälti unionin pitkän aikavälin strategian näkymiin aina vuoteen 2030-2050 saakka. Puhumme tietopohjaisesta siirtymästä energiasektorilla myös liikkuvuuden kuljetusalan osalta ja elintarvikerehualan osalta. Ja kolmanneksi pyrimme olemaan ainutlaisessa roolissa, kun helpotamme tiedon vaihtoa, tiedon keräämistä, kapasiteetin luomista näiden teemojen ympärille Euroopassa. Me teemme verko, verkostotyötä eri tahojen kanssa noin 10 000 ihmistä käy joka vuosi keskuksessamme erilaisissa kokouksissa, joissa käsitellään erilaisia kysymyksiä. Eli tässä meillä on hyvin kattava rooli. Kun mainitsen tärkeät työsarat, niin mainitsisin, korostaisin tässä vain muutamia. Ensinnäkin yhteisön lainsäädäntö ympäristöalalla ja ilmastoalalla, kestävän kehityksen alalla. Totta kai jatkamme vankkaa työtämme ilmanlaadun parantamiseksi. Tämä aihe on saanut paljon huomiota aiempina vuosina osakseen ja se on aina tärkeällä sijalla työlistalla. Se on myös legitiimi huolenaihe äh, kansalaisten keskuudessa, koska ilman saasteet vaikuttavat kovasti kansalaisten terveyteen jatkossakin työstämme tätä aihetta. No sitten biodiversiteetti ja luontokysymykset. Olemme tarjonneet tietoperustan luontodirektiivien tueksi, lintudirektiivi ja kaikki mikä liittyy Natura 2000 ja luontodirektiiveihin, niin totta kai jatkamme työtämme tällä saralla. Liikenne- ja ympäristöalan työ jatkuu luonnollisesti. Tarjoamme tietoa ja dokumentaatiota tämän hyvin tärkeän keskustelun tueksi. Luonnollisesti jatkamme myös työtä ilmasto- ja energiakysymyksissä, koska aihe on jatkuvan kehityksen kohteena, kehittyy hyvin nopeasti. Myös veden laatu on sellainen aihe, joka saa jälleen huomiota osakseen, kun ajattelemme vihreätä taloutta, sopeutumista ilmastonmuutokseen ja niin edelleen. Tämäkin aihe tuossa tärkeässä asemassa työssämme. Me rakennamme myös tietoperustaamme Kopernikus-ohjelman kautta. Niin kuin kenties muistatte, me vastaamme Kopernikuksen in situ-osuudesta. Teemme vahvaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa niin, että todella saamme hyötykäyttöön investointien tulokset sekä laitteistojen että sovellusten osalta Euroopassa niin, että voimme niitä hyödyntää, kun teemme ennusteita politiikan vaikutuksesta. Eli kyse on käyttäjäpuolesta tässä Kopernikus-ohjelmassa. Sitten hyvin tärkeät poliittiset kysymykset, joita työstämme. Ensinnäkin kiertotalouspaketti, joka nousi esille joulukuun alussa. Vuosien mittaan useilla raporteilla olemme jo ikään kuin raivanneet tietä tälle tietoperustalle – Kyse on resurssitehokkuudesta ja asian kuuluvasta tietoperustasta resurssitehokkuutta työstämme EU-ssa ja vielä tärkeämpänä osuutena myös jäsenvaltioiden taholla, jotta todella ymmärrettäisiin, mitä tällä alalla tapahtuu. Olemme laatineet asiakirjan, jossa perehdytään siihen, minkä tyyppistä minkä tyyppisiä indikaattoreita tarvitaan, jotta kiertotalouspaketti ja, ja aloitetta todella voidaan tukea ja viedä eteenpäin. Olemme myös Eurostatin kanssa olleet yhteyksissä, haluamme sieltä tukea ja totta kai teemme yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Toinen tärkeä paketti liittyy ilmasto- ja energiatyöhön. Tässä erottaisin kolme eri elementtiä. Ensinnäkin Euroopan 2030 ilmasto- ja energiaagenda. Me vastaamme kasvihuone, kaasu, luokittelusta ja etenemisestä Euroopassa. Toisaalta taas uusiutuva energia siinä me seuraamme kehitystä eh, jäsenvaltioissa ja EU-tasolla. Ja jatkamme työtämme, jotta ymmärtäisimme paremmin mitä energiatehokkuusosuus tässä 2020-2020 paketissa ja tarkoittaa aina kun etenemme kohti vuotta 2030. Teemme myös vahvasti työtä sopeutumisen tukemiseksi. EUn tukea tämä tarkoittaa tietysti ja tarvitaan myös kansallisia sopeutumispolitiikkoja ja strategioita mm, niin, että ilmastosopeutumisfoorumin kautta. Meillähän on pääosasto Klima tässä yhteistyötahona niin, että ymmärrämme, mitä tällä alalla tapahtuu. Ja kolmanneksi haluan korostaa sitä, että kaupunkiympäristön, urbaanin ympäristön osalta sopeutumisagenda saa poliittista tukea hyvin nopeasti ja tälläkin alalla keräämme tietoperustaa työn tueksi ilmasto- ja energia-alalla. Tärkeää on, että tänä vuonna yhteistyössä kumppaneittemme kanssa pohdimme hyvin huolellisesti ja syvällisesti sitä, mitä tämä Pariisin jälkeinen agenda tarkoittaa ilmaston ja energian näkökulmasta. Me saimme tärkeän sopimuksen, jota kaikki olimme juhlimassa. Mitkä vaikutukset sitten ovat meidän, meidän työhömme tällä sopimuksella? Entäpä sitten energiaunioni? sehän on vielä laajempi, kaiken kattava puite silloin, kun kyse on energia-alan ja ilmastoalan tulevaisuudesta. Tämäkin vaatii vahvaa tietoperustaa ja raportointia. Kolmas tärkeä teema, oikeastaan kaikki se, mikä kuuluu tavoitteen yksi alle, eli luonnon pääoman äh, kehittäminen, Tämä on myös vihreän talouden kehittämisen pohjana. Me puhumme luontopohjaisista ratkaisuista, biopohjaisesta taloudesta, biokemiasta. Nämä alat houkuttelevat investointeja ja innovointia on siellä nähtävissä. Jos me haluamme puhua luonnonvarojen pääomista ja luontopohjaisista ratkaisuista, niin on ymmärrettävä totta kai tämä luontoon liittyvä näkökulma hyvin huolelle tarkkaan. On harha kuvitelma ajatella, että tämä onnistuisi, jos samaan aikaan nakerramme pohjaa pois biodiversiteetiltä ja luonnon hyvinvoinnilta. Työstämme näitä teemoja ja yhteyksiä. Korostaisin myös sitä, että kun kyse on vihreästä taloudesta, niin meillähän on myös sinisen talouden agenda. Jatkamme työtämme analysoimalla ekosysteemejä merissä ja valtamerissä. Ja näin osallistumme myös sinisen talouden alalla tehtävän työhön. Ja oikeastaan neljäs iso paketti on Euroopan osuus kestävän kehityksen tavoitteissa. Me olemme tukeneet toimielimiä EU-ssa tämän agendan toteuttamisessa ennen kaikkea kun kyse on indikaattoreista ja tietoperustasta. Tämä agendahan muotoutuu vielä edelleen tämän vuoden aikana toimielinten työn tuloksena. Me luonnollisesti osallistumme tietoperustan ja indikaattoreiden muodossa. Viides elementti, jota haluaisin korostaa, kun otamme huomioon tämänpäiväisen, tämänhetkisen poliittisen kontekstin, on se, että olemme juuri allekirjoittaneet kaksi uutta sopimusta pääosasta Nearin kanssa – Kyse on itäisestä ja eteläisestä ympäristöstä ja yhteistyöstä, jota näiden alueiden kanssa teemme. Kyse on siis Välimeren alueesta. Ei varmaankaan ole yllätys, että tämä alue on sellainen, jossa yhteistyön merkit missä tahansa aiheessa ovat tervetulleita. Jos haluamme tehdä onnistunutta yhteistyötä Välimeren alueella niin, että ympäristö pidetään puhtaana ja taloudelle tarjotaan elinkelpoinen alusta, niin yhteistyö eteläisten kumppaneiden kanssa todella on tarpeen. Teemme tätä läheisessä yhteistyössä äh, Välimeren unionin ja Välimeren alueen yhteistyö suunnitelman pohjalta. Ja tässä huomioimme kaikki kumppanimme Välimeren ympärillä idässä. Teemme kuuden kumppanimaan kanssa yhteistyötä. Meillähän on pan-eurooppalainen, yleiseurooppalainen ECE e ja UNEP-agenda. Myöhemmin tänä vuonna järjestetään myös Batumissa ministerikonferenssi. Olemme myös tehneet yhteistyötä Global Outlookin tiimoilta. Ja tämä työ jatkuu myös lähivuosina. Viimeinen keskeinen seikka on viestintä siitä työstä, jota me teemme. Kenties olette viime vuonna jo havainneet, että todella olemme panostaneet tiedotukseen, viestintään, kun kyse on 2050 raportoinnista. Olemme Brysselissä ja oikeastaan voisin sanoa kaikissa toimielimissä ja myös Brysselin ulkopuolella, eli jäsenvaltioissa järjestäneet esityksiä, seminaaria. Ja tätä kautta olemme saaneet parempaa verkottumista sen tietoperustan tueksi, jota me rakennamme tukemaan eurooppalaista politiikkaa. lähestymistavasta haluaisin korostaa sitä, että jatkossakin keskitymme yhteistyöhön ja tehokkuuteen. Viimeisten puolentoista kahden vuoden aikana olemme tehostaneet yhteistyötä Eurostatin yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa Horizon 2020. Siellä miljardia euroja investoidaan tutkimukseen. Me haluamme tästä tutkimuksesta saada tulokset integroiduksi paremmin tähän yhteiseen tietoperustaamme ja yhteistyöhämme. Ja totta kai ilmasto ja ympäristö pääosastot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Me puhumme tietoyhteisöstä. Me emme halua sitä, että kukin tekee työtään omassa niin sanotussa siilossaan, omassa lokerossaan, vaan haluamme yhteistyötä. Meillä on yhteistyöfoorumeita jo kaksi kertaa vuodessa, jotta saamme tällaista teemakohtaista yhteistyötä Euroopan politiikkaan. Tämä on selkeä merkki yhteistyöstä ja totta kai tulosten kautta saamme myös parempaa tehokkuutta vähemmillä resursseilla. Korostaisin myös tärkeää verkottumista jäsenvaltioiden järjestöjen välillä. Me todella olemme keskittyneet siihen, että yhteistyö tapahtuu ei pelkästään yksisuuntaisesti niin, että jäsenvaltiot antavat meille tietoja ja me sitten laadimme raportteja, vaan päinvastoin. Me haluamme varmistaa, että me toimimme niin, että siitä on hyötyä myös kansallisesti. Tuemme kansallista toimintaa, tuemme kapasiteetin rakentamista kansallisesti ja meillä on EIONET-verkosto, jota on vahvistettu viimeisten vuosien aikana. Ja tämä työ jatkuu. Kun kyse on parlamentin kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja aivan erityisesti ympäristövaliokunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin kuin sanoin, toivottavasti vierailu virastoihin saa vielä enemmän ymmärrystä siitä, miten yhteistyömme voi onnistua. Ainakin kuusi kertaa vuodessa meillä on mahdollisuus tehdä professorien Skuros ja Henekenin kanssa yhteistyötä. He todella edustavat parlamentin näkemystä siinä työssä, jota me yhdessä teemme. On hyvä, että tämä yhteistyö todella on olemassa. Puheenvuoroni loppuun haluaisin vielä todeta muutaman seikan tulevista vaateista ja resursseista. Kun katsomme poliittista agendaa, niin on aivan selkeää, että virastoihin kohdistuu vaatimuksia kiertotalouden alalla. Tämä on todettu aivan selvästi tiedonannossa. Meillä on myös hyvä motivaatio toimia tällä alalla. Ilmasto- ja energiapaketti myös vaatii lisätyötä ja lisää resursseja. Se on yksi tärkeistä tulevaisuuden aloista. Sitten maakohtainen täytäntöönpano ja politiikan tehokkuus, onpa sitten kysyä tästä paremmasta säätelystä tai mistä tahansa muusta, niin tämä selkeästi on kasvava vaatimus virastojen suuntaan. Viime vuosien aikana virkoja on vähennetty 7 prosentilla. Kukaan ei voi sanoa, että me olisimme tätä pahemmin valitelleet. Me olemme pyrkineet sopeutumaan tilanteeseen tehokkaasti ja joustavasti. Mutta sanoisin kuitenkin, että jatkossa nämä tehokkuuden lisäyksen mahdollisuudet ovat tulossa tiensä päähän. Eli tässä on ikään kuin kielikuvanomaisesti kermat kyllä otettu jo keiton päältä. Eli nyt sitten käy niin, että, että ollaan menossa jo mm, vaarallisiin leikkauksiin. Silloin joudutaan todella leikkaamaan ydintoiminnoista, jos vielä halutaan leikkauksia. Nämä ovat tärkeitä haasteita tulevien vuosikymmenten näkökulmasta. Tämä ei koske pelkästään Eurooppaa, jäsenvaltioita, vaan kyse on myös Euroopan unionin taloudesta ja yhteiskunnasta, joka joutuu vastaamaan uuden vuosituhannen haasteisiin. Me haluaisimme toimia tässä tärkeänä palapelin palana, joka voi tarjota teille luotettavaa tietoa työn tueksi. Ja haluaisimme, että meillä olisi resurssit ja välineet tehdä tätä työtä. Totta kai olen valmis vastaamaan kysymyksiin, kuuntelemaan kommentteja työohjelmasta myös oman alustuksen joka oli varsin yliluontainen sen ulkopuoleltakin. Kiitos. Thanks, uh, thank you for... Kiitoksia, herra Bönings. Kiitos esityksestä. Aloitankin heti antamalla puheenvuoron kontaktihenkilöllemme, herra Farjalle. Thank you, Chair. Um... Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, herra Brunings, kun tulitte paikalle. Myöskin Rova ja professori Henike. Mutta kiitän myös erittäin hyvästä tekemästänne työstä viraston hyväksi. Suhteemme, suhteen ympäristövaliokuntaan on ollut hyvä. Jäsenvaltioiden Antaman palautteen mukaan teillä on hyvä suhde niihinkin. Ja haluaisin sanoa, että olen aika vaikuttunut tekemänne työn laadusta ja kattavuudesta. Uskon, että me kaikki uskomme, että virastosta tulee hyvin tärkeitä ja arvokkaita ympäristötietoja. Se on kyllä tullut hyvin selväksi. Te olette mielestäni hyvin tärkeä osa EUta. nekin se kävi selville. Autatte toimintapolitiikkojemme täytäntöönpanossa. Mainitsitte tulevan vierailun virastoon. Se onkin hyvin tarpeellinen. Ja se varmasti on rikastuttava kokemus meille kaikille. En halunnut käyttää liikaa aikaa, mutta ottaisin esille muutaman kohdan. Tekin käsittelitte niitä alustuksessanne. Itse asiassa aloitan muutamalla kysymyksellä. Kuten tiedätte, niin Pariisin sopimukseen kuuluu nyt ensimmäistä kertaa tavoite kahdesta asteesta lämpötilan nousussa ja jopa alemmaksi halutaan päästä. Ja tähän liittyen kysyn, että mikä on viraston rooli tämän alan tavoitteiden määrittelemisessä. No entä sitten ilmanlaatuasia? Siihenkin tarttuisin. Käsittelitte monia asioita, mutta tarttuisi vain muutamaan, joihin voitaisiin keskittyä enemmän. Ilmanlaadussa sitten eurooppalaisissa kaupungeissa, harmi sanoa, mutta omassa kaupungissani Lissabonissa meillä on suuria ilmanlaatuongelmia. Tähän olettekin myös tarkastelleet tätä asiaa, joten tiedätte ongelman. on osoittautunut, että valitettavasti monissa kaupungeissa on vaikeuksia noudattaa ilmanlaatusäädöksiä. Se vaarantaa kansanterveyden, kuten tiedätte. Komissiolta on tulossa ehdotus myöskin, joka koskee todellisia päästöjä ajoneuvoista. Mutta yleisesti tiedetään, että sieltä puuttuu kunnianhimoa mitä tiedätte sitten näiden kahden kannan yhteensopivuudesta. Kiertotalous lopuksi. Ja kiertotaloudesta tulee myös ohjelma ja 2020 tavoitteet. Mitä tietoja tästä voitte kertoa parlamentille? Ja mitä voitte auttaa meitä määrittelemään tässä kunnianhimoisia tavoitteita? YK taas esitteli joulukuussa uudet kestävän kehityksen tavoitteet, joita täytyy yrittää saavuttaa globaalilla tasolla ja Euroopassakin. Monet tavoitteet liittyvät ympäristöasioihin. Mitkä ovat viraston suunnitelmat kestävän kehityksen tavoitteissa? Lisääkin olisi kysymyksiä, mutta tiedän, että aikaa on vähän. Joten siirry viimeiseen kysymykseen. Sekin tuli esille alustuksenne lopussa. Eli että kaikkien virastojen varoja on leikattu. Se koskee myös ympäristökeskusta. Budjettivarat ovat niukat. Haluaisin tietää, Miten arvioisitte käytössä olevia määrärahoja? Haluaisin tietää, että ovatko nämä määrärahat rajoittaneet valintojanne. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen, että tämä kohta on esityslistalla. Paljon kiitoksia herra johtaja selkeästä esityksestä. Olen käsitellyt ympäristön suojelua jo pitkään. Olen tutkija sen lisäksi, että olen poliitikko. Ja näen, että julkisella tilalla on yhä enemmän uusia tavoitteita, käsitteitä. Ja ammattilaisillakin on vaikeuksia suuntautua tähän tässä sotkus kiertotalousstrategiat, globaalit keskinäiset riippuvaisuudet, luonnon pääoma, uusia käsitteitä popsahtelee esille. Olen oikein iloinen, kun kuulin esityksessänne painotuksenne. Painotitte Eurooppa 2020-projektin täytäntöönpanoa. Minusta on tärkeää keskittyä tavoitteisiimme ja panostaa erityisesti täytäntöönpanoon. Ekologiset kysymykset tulevat yhä enemmän framille myös sopimuksissamme kansainvälisten toimijoiden kanssa. Enkä puhu ainoastaan ilmastonmuutoksesta. Olen oikein iloinen, että Japanin kanssa tehdyssä strategisessa sopimuksessa me määrittelemme ensimmäistä kertaa terveyden strategiseksi sektoriksi Kump- yhden määritön kumppanin kanssa, tietysti muiden sektoreiden muassa. Uskoakseni EU ja kaikki sen toimielimet kohtaavat suuren haasteet. Kuinka lipottaa nämä käsitteet tehokkaaksi paketiksi niin, että kansalaiset ja ympäristö hyötyvät siitä. Me tarvitsemme paljon asiantuntijuutta. Asiantuntijoita, jotka ymmärtävät tällaisia integroivia käsitteitä ja osaavat työskennellä sektoreiden kesken. Me tarvitsemme synergiaa energiatuotannon, maatalouden, ympäristön, terveyden kesken. Teollisuuden suuden kehittämisen kanssa. Tämä on päähaaste. Teidän talonne, teidän virastonne on tärkeä tiedollinen ja organisoiva napa. maailmassamme kaikki riippuu kaikesta. Tavoitteemme täytyy kytkeä kun, sen kunnianhimoon, joka meillä on sopimuksessamme muiden kanssa. Joskus poliittiset ryhmät kilpailevat siitä, kuka asettaa eniten tavoitteita, mutta tavoitteiden asenta, asetanta ei riitä Pariisi on nyt takanamme, mutta on nopeasti päästävä seuraavaan täytäntöpanovaiheeseen. Intiasta tulee yhä tärkeämpi kumppani EUlle. Voisimme ehkä saada sopimuksen Intian kanssa. Meidän tavoitteemme pitäisi olla yhteistyöt Intian talouden vihertämisessä. Voimme tarjota tietoa ja teknologiaa näin ei käy. Jos näin ei käy, jos Intia etenee Kiinan kehitys tietä, Pariisin tavoitteet jäävät saavuttamatta. Kiitos. Grazie. E adesso l'onorevole Bonafè. Grazie direttore per la sua presenza qui e per la... Um... Kiitos pääjohtaja, että tulitte paikalle. Kiitos alustuksestanne. Käsittelette monia tärkeitä asioita. Esittäisin kysymyksiä kiertotaloudesta. Uudessa puitedirektiivissä komissio pyytää ympäristökeskusta esittämään tutkimuksia, jotka koskevat tavoitteiden saavuttamista. Otatteko huomioon niissä pelkästään lineaarisen kehityksen ja määrälliset tavoitteet? Mielestäni olisi mielenkiintoista arvioida infrastruktuuriinvestointeja, joilla on pyritty tavoitteisiin tai investoinnit tutkimukseen, tai miksi ei, voitaisiin myös tarkastella operationaalisia ohjelmia rakennerahastoissa. Toinen kysymys. Tutkimuksia täytyy tehdä joka kolmas vuosi. Ja kolme vuotta ennen tavoitteiden saavuttamista. On kuitenkin jäsenvaltiot, jotka ovat kaukana tavoitteiden saavuttamisesta. Olisiko tässä mahdollisuus siihen, että tutkimuksia tehtäisiin useammin kuin kol- joka kolmas vuosi? on mielenkiintoinen luku kolme, jossa puhutaan juuri kehityksen seuraamisesta kiertotaloutta kohti. Siinä teette oikein hyvin selväksi, että yksi suurimmista ongelmista nykyään on se, että ei ole tunnustettuja menetelmiä kehityksen arvioimiseen. Kehitykseen, jota tapahtuu jäsenvaltiossa tai yrityksissä, Aiheesta puhutaan paljon ja monet yritykset jo soveltavat kiertotaloutta. Eli kysymykseni. Olisiko parempi mitata resurssitehokkuutta esimerkiksi raaka-aineiden käytön kautta? Siinä voisi olla indikaattori. Eli kysymykseni. Voidaanko näitä indikaattoreita käyttää kaikille kahdelle 28 jäsenvaltiolle, josta voitaisiin aloittaa. Yes, Mr. Chairman, and uh, thank you, Mr. Niin, puheenjohtaja, kiitos toiminnanjohtajalle selkeästä alustuksesta tänä päivänä. Minun kysymykseni liittyy niihin yhteyksiin, joita teillä virastona on Euroopan komission kanssa. Historiallisesti eh, tähän totta kai yhteydet ovat kohdistuneet pääasiassa ympäristöpääosastoon, mutta nyt näemme, että kyse ei ole enää ympäristökonseptista, vaan kyse on myös merkittävästä talousalan ohjelmasta. Eli eh, pääosasto Grow on tässä mielessä entistä tärkeämpi. Minusta tämä on toki myönteistä kehitystä, mutta näin voisi käydä myös ilmaston osalta, kun ajatellaan luontoa ja ekosysteemejä. Kysymykseni kuuluukin, näettekö, että näin olisi käymässä? Onko muissa pääosastoissa kiinnostusta, jotka kenties ovat hieman ympäristösuuntautuneempia toiminnassaan? Ja suunnitteletteko aktiivisempaa roolia näille taloussuuntautuneemmille pääosastoille? Kiitos. Zib. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kovasti hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Olen samaa mieltä, että viime vuoden raportti on hyvin laadukas ja arvokas, sitä painotitta. Täytyy kiittää myös tästä suuresta työstä raportin esittämisessä. Ja kun siellä kuvataan ilmiöitä, niin mikä on niiden vaikutus sekä talouteen että ympäristöön EU:ssa. Vähän myötäilisin Alois Peterleä tässä. Juuri siinä, että meillä on perustavanlaatuinen 2020 strategia, joka on ollut perustana budjetille vuosille 2014-2020, mutta aika kuluu nopeasti ja kehitys on dynamista ja myöskin kriisiilmiöllä on suuri vaikutus toimintaohjelman toteuttamiseen. mutta näyttää siltä, että tästä, tästä yhteydestä tulee myös uusia haasteita ja prioriteetteja juuri tästä biotaloudesta ja nyt kiertotaloudesta. Luonnonvarojen tehokas käyttö, vihreän talouden kehittäminen – Ja sitten keskinäisyhteyksien löytäminen näiden tärkeiden osa-alueiden välillä olisi myös hyvin mielenkiintoista siinä mielessä, että miten voidaan systematisoida sitä, että mitä ymmärrämme näillä perustavanlaatuisilla kysymyksillä liittyen ilmastoon, mutta liittyen myös miten nämä tavoitteet aiotaan täyttää eri jäsenvaltioissa. vertailen biotalouden määritelmiä eri jäsenvaltioissa. Myöskin tarkastelin niitä maita, jotka ovat suhtautuneet hyvin kunnianhimoisesti asiaan OECD-raportin julkaisemisen jälkeen. Miten tämä voidaan yhdistää kiertotalouteen? Yksi esimerkki vain kunnianhimoinen tavoite. Siitä, että ei tulisi hävikkiä raaka-aineissa. Tärkeä tavoite. Mutta pitäisi sitten myös pystyä vastaamaan siihen, että miten raaka-aine määritellään, joka saadaan eri lähteistä. Koska esimerkiksi ajatellaan yhdyskuntajätteitä, Suurin osa siitä pitäisi tulla raaka-ainetta, mutta se menee jätteeksi suurelta osin nykyään. Siis tähän kutsutaan biojalostamiseksi, niin että monessa vaiheessa hyödynnetään näitä jätteitä ja sitten loput saadaan energiajätettä. Eli kysymys siitä, että miten eri aloitteet voidaan yhdistää näihin edessämme oleviin haasteisiin niin, että niitä sovellettaisiin yhteyden, yhteen, yhdenmukaisesti eri jäsenvaltioissa, että ei olisi liikaa tulkintaeroja. Kiitos. Kiitos. Akken. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulit tänne kertomaan työstänne ympäristövirastossa. Meillä on kaksi kysymystä. Tämä vaikuttaa vähän tanskalaiselta. Toivottavasti se onkin. Mutta kysymys on vesipuitedirektiivistä. Ja miten sitä täytäntä pannaan tai ei täytäntä panna eri jäsenmaissa. Minä siitä, että olet tietoinen, että meillä Tanskassa – ympäristöministeriö on yhdistetty yritysvirastoon, elinkeinoministeriöön. Ja nyt saasteet, öljy ja menevät veteen. Ja, tässä sanotaan, että se on, että luomu maatalous leviää ja, ja luomuviljelyn leviäminen sitten niin kuin kompensoida muita skandaaleja. Mutta tämä tärkeä direktiivi, jota on pitkään lykätty, Tanskassa on ollut juttuja oikeudessa ja komissiossa. Miten tätä seurataan, miten raportoidaan, miten voimme olla varmoja, että, mikä, että meillä on semmoinen objektiivinen tietopohja, e, e, että, että me tietäisimme, mitä tehdään, kun maita jotka ovat sitä mieltä, että asiaa ei tarvitse erityisen vakavasti puuttua. Oma maani on yksi näistä. Ja toinen kysymys koskee muovia. Meillä on valtava saastumiskatastri, me tiedämme siitä. Mutta siinä on myöskin tietopohjasta kysymys. Komission vihreässä paperissa sanotaan, että meillä on muovistrategia, jossa oli viime vuoteen saakka määräyksiä 2015 asti. Nyt on tarkoituksena, että tulisi uusi strategia, äh, mutta 2007 lähtien, mutta tietopohja on aika ohut. Ja sinun viraston tehtävänä on laatia parempi tietopohja, että voimme tehdä relevantteja aloitteita sekä E, ehkäisytarkoituksessa, estämistarkoituksessa, että sitten puhdistustarkoituksessa meillä on vielä huono lähtökohta. Me haluamme voimakkaasti rajoittaa muoviposien määrää. Minä muistan, että sehän oli pienempi sota saada tämä tehtyä komission mielestä tämä oli ihan rosku, että muovipussit on jotain sellaista, että komissio ei pitäisi sellaisen kanssa missä, missä Tämä oli vähän keskustelun sävy. Nyt meillä on siihen pantu niin paljon huomiota, että me voimme toivoa, että komissio laatii hyvän strategian. Emme mä halua mitään. Mä pelkäämme, että ilman kunnon tietopohjaa sitä tulee aika vesitetty. Minä joudun lähtemään, mutta assistenttini seuraa tätä. Kiitos. Mr. Potts. Ah. Potts. Chair and director. Kiitos. Minä olen täällä. Olen lukenut työohjelmanne ja olen yllättynyt, että siinä ei mainita haitallisia leviäviä lajeja – Todellakaan tällaisesta ei ole lainkaan mainita ohjelmassa ja tämä on aika yllättävää, koska tämähän on yksi syy sille, miksi lajeja häviää tällä hetkellä maapallolta. Ja sitten nämä hormonaaliset haitta-aineet. Tämä kuuluu pääosasta terveydenalaisuuteen, mutta toki sillä on myös kielteisiä vaikutuksia myös ympäristöön. Kyse ei ole pelkästään terveydestä, vaan myös ympäristöstä. Tämäkin puuttuu, eli nämä kaksi kysymystä haluaisin kysyä. Thank you much. Miss Kadenbach. Ja ein herzliches Danke. Rouva Kadenbach, kiitos kovasti. kun pääjohtaja itse mainitsi tämän FFA-direktiivin, niin minäkin käytän tilaisuutta hyväkseni ja tartun siihen. Kun biologista monivuoroisuutta on arvioitu, niin on todettu, että vielä on paljon tehtävää. Ja jos ei ole lisäponnistuksia jäsenvaltioissa, niin 2020 tavoitetta ei saavuteta. Mutta jotta biologisen monimuotoisuuden häviäminen voitaisiin pysäyttää, niin Euroopan parlamentti on kannanotossaan selkeästi vaatinut komissiolta ja jäsenvaltiolta aktiivisia toimia tuetaan niitä toimenpiteitä, joilla jäsenvaltioissa direktiivi voitaisiin asianmukaisesti täytäntöönpanna ja sen toteutumista seurata. Ja tämän on parlamentti tuonut myös hyvin selvästi esille. Lainsäädäntö sinällään on hyvä, aina siellä, missä se on kunnolla täytäntöön pantu ja missä on kunnon hallinto ja missä määrärahat ovat riittävät, niin se on ollut hyvä väline tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli olisi täysin väärä tie nyt, jos sitten REFIT-ohjelman puitteissa luovutaan direktiivistä, koska se johtaa pitkällä aikavälillä oikeudelliseen epävarmuuteen ja pelkäämme jo sitä, että jos paketti avataan, niin sitten mahdollisesti myös toimenpiteet heikkenevät ja sitten tavoitteen saavuttaminen vaarantuu. Nimittäin sen tavoitteen, että biodiversiteetin heikkenemistä ei voida pysäyttää. Pyydän teiltäkin, että teette kaikkeni, jotta tämä hyvä lainsäädäntö nyt täytäntöön pannaan kunnolla, se saa tarvittavat määrärahat ja sen toteutumista seurataan. Euh, Kiitos. Kun kuuntelimme teitä, niin luettelitte ne eri alat, joilla työtänne teette. Me havaitsemme, että te katatte lukuisia aloja, jotka ovat erityisen tärkeitä. Minulla olisi kolme kommenttia. Ja haluaisin vielä vahvistusta tai lisätietoa teiltä kiertotaloushankkeeseen. Tämä hanke Euroopan komissiosta hyödyntäisi kunnallisia yhteiskuntajätteitä, mutta ei niinkään teollisuuden jätteitä. Haluaisin kuulla, mitä mieltä tästä olette. Mikä teidän roolinne olisi, kun pyrkisitte meitä tukemaan tässä? Toki yhteiskuntajäte on yksi asia, mutta teollinen jätekin on hyvin tärkeä asia, kun ajattelemme kiertotaloutta. No sitten biodiversiteetti. Jalajien suojelu. Ranskassa meillä on susiongelma Susi on suojattu laji luonnollisesti. Ja Ranskassa ja Ranskan alpeilla on jännitteitä karjan kasvattajien ja luonnonsuojelijoiden välillä. He luonnollisesti puolustavat myös sutta. Mitkä voisivat olla suositukset tällä alalla? Kenties voisi olla muita viljelykäytäntöjä, kasvatuskäytäntöjä muissa alppimaissa, joissa on samantyyppisiä ongelmia, mutta jotka, joissa onnistutaan paremmin ratkaisemaan tämä ongelma. Minkälaisia tietoja voisitte välittää, jotta tämä seikka voitaisiin paremmin huomioida ja tämä suojeltu laji voisi elää paremmin yhteiseloaan? Se on kuitenkin vuoriympäristössä aivan oleellinen laji. No sitten Välimeren eh, osalta täällä on mainittu jo saastuminen ja muovisaaste, muovipussit. Me tiedämme, että Välimerellä tämä ongelma on aivan valtava. Se on hyvin vaikea ratkaista. Mikä teidän mielestänne voisi olla se välineistö, ne välineet hyvin laajamittaisesti yrittää puuttua tähän ongelmaan ja ratkaista se? Kiitos. Thank you very much. And now <clears throat> I... Kiitos. Ja nyt voimme kuunnella kahta parlamentin edustajaa tässä johtokunnassa. Professori Michel Skolos. Great, uh, honor and... Kiitos, on suuri kunnia ja ilo olla täällä taas. Ja osallistua keskusteluun. Haluaisin sanoa, että niin paljon on jo sanottu. ja pääjohtajan puhe oli hyvin selkeä. Haluaisin painottaa vain muutamaa kohtaa. Ensinnäkin organisaation kehitys. Minulla on etuoikeus olla pisimpään toiminut jäsen hallintoneuvostossa. Ja olen seurannut organisaation työn kehittymistä. Se on ollut kovin vaikuttavaa. Toivoisin, että muut virastot noudattaisivat juuri tätä esimerkkiä. Sillä on hyvin hyvä työilmapiiri. Parlamentti, komissio ja jäsenvaltiot tekevät harmonista yhteistyötä, mikä ei tarkoita, että olisimme aina samaa mieltä. Ja on hyvin tärkeää nähdä, että toimeenpanon seuraamisen kautta Siis vaikka meillä on myöskin raportteja, jotka eivät aina imartele jäsenvaltioita, niin ei ole koskaan ollut ongelmia tai riitoja hallintoneuvostossa asiasta. Jos tarkastelemme avainalueita viraston toiminnassa, niin viraston päätehtävänä on edelleen seurata ympäristön tilaa. Siinähän on myös perinteinen yhteys ympäristön pääosaston toimintaan. Mutta kuten sanottu, asiat kehittyvät. Ilmasto on tullut mukaan kuvaan, ja se on jo edustettuna hallintoneuvostossa, mutta myöskin tutkimus. Tutkimus on ollut alusta lähtien, ja aloitan sanomalla, että tutkimuksesta voisi tulla paremminkin panosta toimintaan. Ja se, että 2020-ohjelmalla on niin suuri budjetti, ja siellä on toimintaa myös alueella, joka ei ole enää perinteistä tutkimusta, vaan siirrytään esimerkiksi sosioekonomisiin aiheisiin. Siitä saamme enemmän yhteistyömahdollisuuksia. Asiasta ei päätä yksi virasto, vaan Siinä täytyy saada myös parlamentin tukea ja rohkaisua. Nyt kun on mainittu eri asiakokonaisuuksia, jotka ovat niin tärkeitä, kiertotalous, ja kaikki muutkin asiat, jotka täytyy määritellä ja yhdistää olemassa oleviin tietoisiin te täällä mainittiin muun muassa. Sehän ei ole helppoa. Mutta mielestäni suunta on oikea. Aina täytyy löytää tasapaino sen välillä, että miten paljon voidaan alkuperäisestä työohjelmasta poiketa ja miten laajalle voidaan toisaalta levittäytyä. Tämä tasapaino on hyvin herkkä. Joskus meidän hallintoneuvostossa täytyy päättää näistä asioista. Ja parasta ta- parhaasta tavasta jakaa voimavarat. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat hyvä lähtökohta ja toinen erityisen tärkeä osa-alue on myös EUn edustaminen ilmastofoorumeilla. Ilmastodiplomatia, tiedediplomatia, vesidiplomatia ovat yhä tärkeämpiä. Ja siinä meillä Euroopassa on etuoikeus, että olemme paljon paremmassa asemassa kuin monet muut maaryhmittymät tai maat. Ja siinä viraston panos on ollut merkittävä. Tässä myös pääosaston tuki on ollut tärkeä. Tässähän on kaksi maaryhmittymää, joiden panos on myös tärkeä. Sitten lopuksi sanoisin puheenjohtaja, että tiedottaminen yleisölle yleensä, mutta myös yliopistoille – ja EUn koulutusjärjestelmiin on tärkeä osa-alue. Tässä ohjelmassa kaikki ympäristövaliokunnan suositukset on otettu huomioon, paitsi yksi. Ja se oli, että pakolaisvirtojen ympäristöllistä jalanjälkeä pitäisi seurata paremmin. Tätä asiaa täytyy tutkia ja siihen pureutua tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you very much. Now the floor to... Kiitos. Professori Enikö, lyhyesti pyydän, koska 10.30 komissaari saapuu paikalle. Meillä on päästökauppa keskustelu ja tarvitsemme myös pääjohtajan vastauksen. Kiitos. On ilo olla täällä. Paljon kiitoksia hän Bännikselle ja hänen tiimilleen ja erinomaista työstä. On aina hauskaa olla yhteistyössä johtokunnan kanssa. Pari kommenttia ilmastovaikutusten vaikutusten lieventämisestä Energiatehokkuus kannattaa ottaa esille. Voisi olla hyvä tehdä kattava tutkimus, jossa olisi yhteenvetoa kaikkien jäsenmaiden energiatehokkuutta koskevista tutkimuksista. Ja tämä voisi olla panos energiatehokkuusdirektiiviin ja energiatehokkuuden direktiivin täytäntöönpanolle. Ja sitä vien tavoitteiden asettamiselle. Olisi oikein myönteistä, että meillä olisi verkkofoorumi, jossa olisi parhaita käytäntöjä energiatehokkuuden alueella. Koska on ihmisiä, jotka ajattelevat, että energiatehokkuus on taakka eikä suuri hyöty. Ja sitten energiatehokkuuden tunnetuuden parantamiseksi olisi hyvä julkaista vuosittaisen statusraportti energiatehokkuudesta ja politiikasta ja saavutuksista. Ja osana tätä 21. vuosisadan verkostoa. Ja sitten toinen kommentti näistä monista monista uusista käsitteistä, joita meillä on. Minusta viraston pitäisi selkeyttää näistä uusia käsitteitä. Ja synergiat, vihreät, siniset, inklusiiviset kiertotaloudet. Pitäisi kehittää resurssipolitiikalle lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita ja ehkä palatie myös tutkimus skenaarioista. Mitä nyt pitäisi tehdä saavuttaaksemme resurssitehokkaan Euroopan kunnianhimoisen agendan tavoitteet. Ja sitten lopuksi on uusi strateginen alue, joka käsittelee elämäntavan muutosten, ympäristönsuojelun ja talouden muutosten yhteyksiä. Nämä kytkeytyvät ää, arvoluomiseen ja hyötyjen uudelleenjakoon, jotka ovat esimerkiksi Rio Plus-asiakirjassa ja myöskin kehitystavoitteissa. Tulevaisuudessa tulee olemaan haaste olemaan enemmän yhteistyössä muiden politiikka-alueiden kanssa, kuten muutkin kollegat totesivat. Ja tehtävänä pitäisi olla myöskin kielteisten sivuvaikutusten tiedottaminen, esimerkiksi mitä vaikutuksia muille maille politiikoista voi olla, mutta myös mitä myönteisiä sivuvaikutuksia, kuten kilpailukyvyn parantaminen tai työllisyyden parantaminen voi olla. Ideassa on täällä oikeastaan kuin ei-ilmastohyödyt. Olisi oikein mukavaa, jos virasto keräisi lisätietoa siitä, mitä tämä tarkoittaa Euroopan kontekstissa. Lopuksi. Nice to, if the innovative role olisi mukavaa, jos virasto kertoisi, mitä edistystä pitkällä aikavälin muutoksessa on tapahtunut. Tätä toimintaa voisi vahvistaa erityisesti COP21 yhden ja muiden tavoitteiden yhdistämisessä. The positive international image of European environmental policy. Kestävän kehityksen tavoitteet pitäisi ottaa huomioon. Kiinassakin tarkastellaan erittäin läheisesti mitä Euroopassa tapahtuu ja, ja ympäristövirasto on myöskin laitanut panoksensa Kiinan neuvostolle. He ovat kovasti kiinnostuneita Ionetista esimerkkinä Kiinalle. Siis tällainen diplomatiikka, sitä pitäisi vahvistaa. Kiitos. Thank you, and now the floor. Ja kiitos. Päin, tämä päivä johtaja Bennings. Thank you uh, to all the members. Kiitos kaikille jäsenille. No ennen kaikkea myönteisestä palautteesta ja myös kommenteista ja kysymyksistä. Älkää panikoiko, en vastaa kuhunkin erikseen. Yritin ryhmitellä näitä kysymyksiä. Jos nyt ette saa nimenomaiseen kysymykseen vastausta tarpeeksi yksityiskohtaisesti, niin Kertokaa vain ja sitten jätämme yksityiskohtaisemman vastauksen myöhemmin. Monia kysymyksiä tuli täytäntöönpanosta ja siitä, että todellakin yrimme myötä vaikuttaa siihen, että asia ymmärretään paremmin. Tässä puhuttiin vesipuitedirektiivistä, kiertotaloudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Haluaisin painottaa, että toimivaltuuksissamme ei ole se, että olisimme politiikan sanktiopuolella toimimassa. Emme myöskään laadi politiikkaa, vaan me raportoimme ja seuraamme tukien niitä, jotka sen puolen hoitavat. Nehän ovat pääasiassa komissio, komission puolella. Kun poliittisten toimintaohjelmien kehittämistä ajatellaan, niin tietysti täytyy miettiä tarkasti, että kun äh, me harjoitamme seurantaa ja raportointia, että mennäänkö sinä oikeaan suuntaan. Siihen kuuluu tämä luova tuo, jota täytyy tehdä kiertotaloudessa, jossa meillä tehtävänä on äh, saada aikaan indikaattoreita Eurostatin kanssa – Siihen kuuluu myös se, että lähetetään hyvin selkeitä viestiä joissakin tapauksissa, kuten vesipuitedirektiivissä sanomme hyvin selvästi, että odotamme, että vain puolet vesistöistä on hyvä, hyvässä tilassa. Se on selkeä signaali, kun puhutaan täytäntöönpanon puutteista. Eli tältä osin työtä jatkamme epäilemättä. Toiseksi monet ottivat esille terveysasiat. Todellakin työmme jatkuu terveysasioissa, sikäli kun se liittyy ilman saastumiseen, teollisuuden saasteisiin, kemikaaleja käsittelemme IP Chem informaatiofoorumin kautta. Teemme yhteistyötä uusissa hankkeissa. Euroopassa alkaakin laaja biomonitorointiohjelma, jossa itse asiassa ihmisen keho on tutkimuksen taso. Ja tarkastellaan pitkällä aikavälillä monia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmiskehoon. Me olemme yksi alullepanijoita, haluaisin sanoa, tässä hankkeessa. Sitä seurataan. Tähän muuten kuuluu myös hormonihäiritsijät, jotka tulivat tässä lopussa esille. Jos tästä haluatte lisätietoja, niin kaikki tiedot annamme. Sitten kiertotalouspaketti. Sehän tuli esille monissa puheenvuoroissa. Ja uusia termejä heitellään todellakin, ja kiertotalouspakettia täytyy täydentää jatkoaloitteilla. Ja on kovin tärkeää todellakin, että pystymme pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, että mitä tietyillä termeillä tarkoitetaan, eikä kaikki tehdä jotain eri asiaa. Yksi Euroopan etu tietysti onkin, että 28 jäsenmaata kyllä pystyvät ymmärtämään paremmin sen, mitä haluamme tehdä ja miten toteutumista seurataan. Seurannassa ja raportoinnissa olemme avainasemassa. Teemme yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa. Keskustelemme siitä, mitä juuri mitataan, miten mitataan, miten sitä raportoidaan ja miten pystymme saadaan aikaan yhteistä ymmärrystä toimintaohjelmasta. Ja voin taata teille, että kiertotalouden toimintaohjelma on todellakin laajempi asia kuin jätteet ja jätteiden torjunta. Teemme työtä myös ylävirran suunnassa, kuten me kutsumme sitä, jos puhutaan hankesuunnittelusta, laajennetusta tuottajavastuusta. Kaikki paketin osa-alueet ovat osa meidän työtämme ja raportointiamme. Sitten vesipuitedirektiivi. Tanskan kollegalta kollega Oken esitti siitä kysymyksen. talous on tietysti yksi yksilöimämme vaikuttaja luonnon monimuotoisuuteen, ilmansaasteisiin, luonnontilaan. Se on tullut monissa raportoissamme esille. Olemme tehneet myös agripääosaston ja ympäristön pääosaston kanssa pitkään yhteistyötä, jotta tätä näkemystä voidaan painottaa ja liittää siihen vakaata tietoa. Parlamentin jäsen voi saada siitä lisätietoa myöhemmin. Sitten vieraslajit, susi. Enkä nyt sano, että susi olisi haitallinen vieraslaji. Ei ollenkaan. Liitän ne nyt muuten vain tässä yhteen. Todellakin aiemmin meitä on pyydetty tekemään tältä osin enemmän työtä, mutta tämä on yksi osa-alue, jossa meidän on täytynyt sanoa, että meillä ei ole tarpeeksi virkoja, jotta voisimme tehdä enemmän kuin tällä hetkellä teemme. Tilanne voi tulevaisuudessa muuttua, jos asia otetaan esille jossakin keskustelussa, jossa voimavaroista keskustellaan, mutta tällä hetkellä emme voi tehdä sitä. Jos tekisimme sen, niin sitten tulisi huonoa työtä, mutta legitimiteettimme riippuu siitä, että teemme kunnon työtä. Sitten suden osalta sanon ihan suoraan, en tiedä, onko nimenomaan tästä asiasta jotain tehty. Tarkistan ja kerron teille myöhemmin. Sitten voi myös sanoa, että tietysti ympäristönsuojeluvirastojen johtajien verkosto Euroopassa on ja siinä olemme sihteerin roolissa ja sihteeristön roolissa ja Ruotsi, Norja, Suomi. Myöskin Itämeren ympärillä on paljon kokemusta ympäristökeskuksissa näistä asioista, eli voisin luoda yhteyksiä, jos haluatte kuulla heidän kokemuksistaan. Siinä voitaisiin kokemuksia jakaa. Tietysti olen mielelläni siinä välittäjänä. Sitten jos ajatellaan työtämme laajemmin, ja herra Herbandin kysymystä, muutkin ottivat sen esille. Voin sanoa, että pääasiassa teemme yhteistyötä kumppanipääosaston kanssa, ENVI-pääosaston kanssa, tietysti myös ilmastonpääosaston kanssa, Agri, Regio, Mare pääosastot, Near Grow pääosastot, siellä on Kopernikus-sopimus virastojen ja jäsenvaltioiden välillä itse asiassa yli tusina pääosasta on kuvassa mukana. Nyt kun komissiossa on uusi asetelma, niin meillä on yhteyksiä myös varapuheenjohtajien toimistoihin kestävässä kehityksessä, kiertotaloudessa, energiaunionissa ja sitten luonnonpääomassa ja monissa muissakin asioissa. Eli kyllä, kosketuspintamme on laajempi kuin yksi pääosasto. Haluaisin painottaa, että tämä pätee myös parlamenttiin. Olen ollut valiokuntien kokouksissa ja kuulemisissa, jotka ovat liittyneet liikenteeseen, energiaan, budjettiin, innovaatioihin ja investointeihin, joten kaikki asiat todellakin ovat osa työtämme. Eli käsittelemme laajemminkin asioita kuin pelkkää ympäristöä, jos haluatte sen ymmärtää. Kasvien ja eläinten suojelun ja ilmansaasteiden torjuntana, niin toimintakenttämme on laajempi luonnon monimuotoisuudessa ja luonnonpääomassa. Haluaisin painottaa, että asia liittyy tavoitteeseen 78 luonnonpääoman ylläpito ja kriiseihin vastaaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen on varmasti hyvä esimerkki. Tässä tietojamme parannamme Eurostatin kanssa. Siinä meillä on kunnianhimoinen tavoite, että saadaan aikaan luonnonpääomat tilit Eurooppaan. Kaksi viimeistä osatekijää sitten ilmasto ja energia. Tietysti jatkamme työtämme. Ei pelkästään niin, että seuraamme 2020-2020 ja siitä myöhempiä tavoitteita ja niiden toteuttamista tarkastelemme myös, miten nämä liittyvät liikennealaan, energia-alaan, maatalouteen, asuin, asumiseen ja niin edelleen. Sitten viimeisenä kuulin useista puheenvuoroista, että Se työ, mitä teemme jäsenvaltioiden ulkopuolella, oli kyse Intiasta, Kiinasta, niin että tätä työtä arvostetaan. Näin teemmekin, mutta kantamme on selkeä. Teemme tätä, jotta voimme tukea Euroopan toimielinten työtä. Mielestämme roolimme ei ole toimia itsenäisesti ja kehittää mitään suurta globaalia toimintaohjelmaa. On selkeää, että tässä täytyy olla tiivistä koordinointia eurooppalaisten toimielinten ja toimintaohjelmien kanssa. Olemme to- todellakin saaneet aikaan kansainvälisen toiminnan kehyksen. Siitähän hallintoneuvostossamme sovittiin. Siellä oli edustaja parlamentista, mutta myöskin toimielinten välisen konsultaation jälkeen komissiosta. Voin kyllä esitellä teille tämän asiakirjan tai lähettää sen teille, jos haluatte. Tässä varmaan tärkeimmät sisältöä koskevat kysymykset olivat. Loppuun tuli myös kysymyksiä prioriteeteista ja voimavaroista. Pääprioriteettimme ja priorisointi, jota olemme tehneet, tehtiin silloin, kun nykyistä monivuotista työohjelmaa suunniteltiin. koska aiemmin tiedettiin, että budjetti pysyisi samana ja että henkilökuntaa pitäisi pienentää tulevina vuosina. Eli se on tietysti otettu huomioon monivuotisessa työohjelmassa, mikä tarkoittaa, että monia, monien asioiden painoarvo on vähennetty. Jos haluatte sitä enempää, enemmän tietoja, niin mielelläni välitän ne teille. Jos nyt katsomme tulevaisuuteen, niin todellinen voimavarakysymys on se, että aina kun meillä on tehokkuuskeskusteluja ja vaikuttavuuskeskusteluja. Ne kaikki ovat siitä tietysti kovin ilo- iloisia, mutta sitten kun viestimme, että kun otetaan huomioon uudet suuret vaatimukset tärkeistä asioista, niin ehkä sitten pitää keskustella siitä, että mitä toimintaa ei jatkettaisi tai mitä, minkä painoarvoa vähennetään. Useimmat ehkä sanoisivat, että kyllä tällaisia keskusteluja täytyy käydä, mutta pyydän älkää koskeko minun prioriteetteihini. Eli mielenkiintoista keskustelua saattaa olla edessä kanssa. Mutta samaan aikaan toivon, että kun ajattelemme tätä positiivista palautetta, jota työstämme saamme, ei pelkästään täällä, vaan myös muissa EUn toimielimissä, mukaan lukien jäsenvaltiot, että pystyisimme jatkamaan tätä avainasemassa olevaa työtämme samalla sitoumuksella ja yhtä intohimoisesti ja yhtä vakaasti kuin aiemmin, koska se on ainoa tapa, jolla voimme esittää oman osamme Euroopassa. Paljon kiitoksia, professori Brownings. Keskeytämme nyt kokouksen ja aloitamme pari minuutin kuluttua uudestaan. All right. Thank you. Thank you. traen, ¿eh? pero hasta tiene que Dear colleagues, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, mielelläni toivotan teidät kaikki tervetulleeksi tämän päivän julkiseen kuulemistilaisuuteen EUn päästökauppajärjestelmästä. Erityisesti toivottaisin tervetulleeksi komission jäsen Arjeten Kanjeten, joka alu komission ehdotuksesta viime vuoden heinäkuulta. Toivotan tervetulleeksi myös puhujat, jotka on kutsuttu puhumaan komission, komission jäsenen arvostuksen jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa puhujat ovat yliopistoihmisiä, analysoivat ETS-ehdotusta. Toisessa osassa sitten on sidosryhmien edustajia. Jäsenet pystyvät esittämään kysymyksiä sitten menettelyssä ilman puhujalistaa kummankin osuuden jälkeen tai lopuksi. Tästä yritetään saada panosta envivaliokunnan mietintöön, jonka esittelijä on Jan Duncan. mietintö ajatellaan käsiteltäväksi kesäkuussa ja äänestettäväksi vuoden lopussa. Kuulemistilaisuuden pitäisi olla ajankohtainen lisä näihin valmisteluihin. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Kanjete. Esittelee vaiheen neljä ehdotuksen. Kiitos komission jäsen. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, kiitos kutsusta. tulla avaamaan kuulemistilaisuus päästökauppajärjestelmästä ja komission ehdotuksesta. Muistaisin Pariisin historiallista sopimusta. Näin pääsemme oikealle tielle päästöjen vähentämisessä. Nyt täytyy saada tuloksia aikaan sen suhteen, mitä lupasimme. Tämä tarkoittaa Euroopassa sitä, että meidän on jatkettava 2030 sitoumuksia ja pidettävä yllä myös kilpailukykyä vähähiilisessä kestävässä taloudessa Euroopassa. Tämä puitteisto, josta unioni on sopinut, ulottuu aina vuoteen 2040 ja se on yhteensopiva sen kanssa, mitä Pariisissa sovittiin. Siellähän saatiin kunnianhimoiset sitoumukset. Jotkut toivovat, että unioni menisi pidemmällekin. Nyt emme voi tarjota nopeita pikavastauksia siitä, miten tämä onnistuisi. Lähiviikkoina komissio esittää Pariisin sopimuksen eh, johtopäätökset ja varmasti voimme pitää kiinni unionin sitoumusten kunnianhimoisesta tasosta siitä, miten Euroopan unioni osallistuu tähän tarkastusmekanismiin. Tänään keskustelemme ensimmäisistä askeleista, jotka on jo otettu unionin sitoumusten tarkistamiseksi, kun päästökauppajärjestelmää on ehdotettu korjattavaksi viime heinäkuussa. Haluaisin kertoa, missä nyt mennään ja mihin haluamme edetä ja mihin on edettävä. Päästökauppajärjestelmän korjaaminen, tarkistaminen on tärkeää, kun määrittelemme päästökaupan tulevia sääntöjä tulevalle vuosikymmenelle. Se tarjoaa Mm, kestävät puitteet teollisuudelle ja päästöjen vähentämiselle ja auttaa meitä pääsemään Pariisin sitoumuksiin. Mikä nyt on tilanne päästökauppajärjestelmässä tällä hetkellä? Ensinnäkin päästökauppa on johtanut päästöjen vakaaseen vähenemiseen. Vuonna 2014 päästöt vähenivät noin 4,5 prosentilla verrattuna vuonna 2013 nopeammin kuin vuosittainen tavoite on 1,74. Kun tämä käynnistyi vuonna 2005, niin päästöt ovat sen jälkeen mm, vakaasti pienentyneet. Meillä oli 21 prosentin päästötavoite vuoteen 2020. Tämä on johtanut siihen, että hiilipäästöjen hinta on ollut pienempi kuin mitä oletettiin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on markkinapohjainen järjestelmä tukenamme joka johtaa siihen, että, että näistä päästöistä äh, joudutaan maksamaan ja se kustannus, joka niistä aiheutuu yhteiskunnalle, on pienempi. Tämä heijastelee myös äh, sitä tilannetta, joka yhteiskunnassa me vallitsee, talouskriisi, joka on ennakoimattoman syvä. Tämä on johtanut myös siihen, että meillä on markkinoilla edelleenkin epätasapainoa päästöoikeuksissa. Me olemme puuttuneet tähän epätasapainoon niin, että 900 miljoonaa on näitä päästöoikeuksia tarkastettu ja meillä on käytössä myös markkinavakausvaranto. Näin saamme mm, vankemman järjestelmän päästökauppaan. Monet, jotka ovat olleet tässä mukana, ansaitsevat kiitokset. Parlamentilla on ollut aktiivinen rooli, jotta todella pääsemme hyvään sopimukseen. Monet teistä ovat ilmaiseet kiinnostuksensa tähän tarkastusehdotukseen. Ja nyt jo haluaisin kiittää ajan Duncania esittelijän roolissa. Hänellä on ollut tärkeä rooli eh, valiokunnassa ja ryhmien kesken, kun mietintöä valmistellaan. Kun katsomme menneisyyttä ja unionin eh, tilannetta teollisuudessa, niin analyysit osoittavat, että toistaiseksi ei ole todisteita siitä, että olisi ollut vaikutuksia päästökaupalla teollisuuteen ja kilpailukykyyn unionissa. Usein tähän ilmiöön viitataan nimellä hiilivuoto. Päästökauppa on osoittanut, että taloutta voidaan kasvattaa ja saman aikaan leikata päästöjä. Tämä on huomattava saavutus, kun viimeisten 25 vuoden aikana päästöjä on voitu leikata unionissa lähestulkoon neljänneksellä. 23 prosentilla, kun talous kuitenkin on kasvanut lähes puolella. 45 prosenttia. Me kaikki tiedämme, että menneet tulokset eivät takaa tulevaa. Meidän on oltava huolellisia valppaina, jotta edistys jatkuu ja hiilivuoto voidaan välttää. Meillähän on päästöoikeuksien tarkastus tuleville vuosikymmenille. Tämä totta kai vaikuttaa tilanteeseen. Mihin me haluamme sitten edetä? Kun tiedämme nykytilanteen, niin mitkä sitten ovat äh, päästökauppajärjestelmän korjaustavoitteemme? Haluaisin korostaa neljää päätavoitetta, jotka olivat äh, suuntaviivoina komissiossa. Ensinnäkin päästökauppajärjestelmän on saatava nopeampia leikkauksia kustannustehokkaalla tavalla taloudessa on päästävä 20 prosentin vähennykseen eh, vuoden 2030 mennessä ainakin 30 prosentin leikkaukseen. Eli siis eh, tahdin on tiivistyttävä. Me olemme ehdottaneet sitä, että vähennettäisiin vuosittaista leikkaustahtia niin, että eh, nyt puhuttaisiin 2,2 prosentista 1,74 prosentin sijaan liike-elämän täytyy sitten päättää, mistä ensin leikataan päästöjä. Tämä sopii Euroopan unionin linjan kanssa. Meillä on säätelypuitos, joka, puitteet, jotka yhdistävät tehokkuuden ja kunnianhimoiset tavoitteet. Teollisuudessa täytyy saada oikeita kannustimia, jotta tehokkuutta voidaan lisätä ja ottaa käyttöön myös vähäpäästöistä teknologiaa. Meidän tulee käyttää äh, ilmaisoikeuksia mahdollisimman, ilmaisjakoa mahdollisimman tehokkaasti hyväksi. Vuonna 2014 sovittiin, että ilmaisjako jatkuu myös vuoden 2020 jälkeen. Pariisin sopimus on rohkaiseva nyt kun kansallisia panoksia toteutetaan, niin toimintamahdollisuudet ovat yhtenäisemmät. Tietenkään muutos ei tapahdu kädenkäänteessä, sen takia komissio tekee kaikkensa, jotta Euroopan teollisuudelle tarjotaan, tarjotaan tarvittavaa suojaa. Tässä on useita tekijöitä. Haluan kiittää toimielimiä, jotta ne ovat tehneet yhteistyötä, että tämä ehdotus todella ymmärretään. Komission roolina on löytää älykäs tapa toteuttaa ilmaisjako, tukea innovointia, kun siirrymme vähähiiliseen talouteen, ja näin luoda sellainen tilanne, että kaikki voittavat teollisuudessa. Pariisin sopimus on selkeä merkki siitä, että vähähiiliset ratkaisut ovat mahdollisempia. Tutkimus ja innovointi voi tarjota myös teollisuudelle, yrityksille etuja. Ilmaisjako järkevästi toteuttaa tettuna tarkoittaa selkeitä sääntöjä ja myös kannustimia innovoinnille erilaisissa laitoksissa. Jotkut kenties katsovat, että tämä ei ole niinkään luonteenomainen etenemissuunta, mutta tätä kautta voimme esimerkiksi huomioida todellisen tuotantotason. Kun ajattelemme hallintokuluja, niin nekin pienenisivät Olisiko yritykselle hyvä, että joka vuosi eh, korostetaan täsmällisyyttä, jos tämä tarkoittaa sitä, että aiheutuu paljon byrokraattista työtä? Tähän suuntaan emme halua Eurooppaa viedä. Tätä kautta saataisiin myös hyvin vähän lisäarvoa, koska tuotantotaso täytyy ottaa huomioon, kun komissio arvioi teollisuuden näkymiä. Me tarvitsemme markkinapohjaisen joustavan välineen, tällaisen kuin päästökauppajärjestelmä on, ja se täytyy huomioida kaikissa laitoksissa unionissa. Sen takia ehdotuksessa on tämä ilmaisjako, ja siinä pyritään tasapainoon niin, että on selkeät ennakoitavat säännöt yrityksille, on kannustimia innovointiin ja minimisoidaan tarve minkäänlaiselle korjauskertoimelle. Sitten hieman lähestymistavasta. Jotkut ovat halunneet täsmällisempää ilmaisjaon lähestymistapaa niin, että olisi kaksi erilaista hiilivuotoryhmää. Olen avoin pohtimaan tätä. Komissiohan on myös tällaista lähestymistapaa vaikutusarviossaan tutkinut kun ehdotuksia tehtiin ja havaitsimme, että yksityiskohdissa paholainen piilee. Eli nämä yksityiskohdat on ratkaistava, kun määrittelemme eri kategorioita, mikä on raja eri teollisuuden alojen välillä. Ja tarvitaan todisteita näiden erojen verifioimiseksi ja miten se vaikuttaisi globaaliin kilpailuun. No sitten toinen tärkeä seikka, jota kautta saamme kannustimia teollisuudelle, niin sanotut vertailuarvot, benchmarkit. Komissio on päättänyt toimia niin, että vertailuarvoja päivitetään rajallisesti. Kaikki alat osallistuvat tarvittaviin päästövähennyksiin. Edistys otetaan huomioon kullakin alalla silloin, kun vertailuarvoja päivitetään. Tämä lähestymistapa tarjoaa innovoinnille kannustimia niin, että saamme päästöoikeuksia niille yrityksille ja aloille, jotka ovat investoineet tehokkuuteen. Korostaisin myös sitä, että komission ehdotus varmistaa, että mä keskeiset periaatteet määritellään sellaisina kuin lainsäädäntö, lainsäätäjä sitä haluaa, parlamentti ja neuvosto. Täytäntöönpanosäännöt hyväksytään sitten myöhemmässä vaiheessa. Tarkoitus on tukea innovointia, joka johtaa vähähiilisen siirtymään. Meillä on oltava oikeat säätelykannustimet, niin ikään meillä on 150 miljoonaa päästöoikeutta ja innovointirahasto, jolla tuettaisiin vähähiilistä innovointia, ei pelkästään energiantuotannon alalla, vaan myös energiatehokkaassa teollisuudessa. Euroopan parlamentin tuki on tervetullut mutta kun keskustelemme markkinavakausvarannosta ja tästä innovointirahastosta. Nämä, näiden varojen tulisi olla katalysaattorina teollisuudessa, kun kehitämme uutta teollisuutta ja vähähiilistä innovointia. Tavoitteena on auttaa energiasektoria uusiutumaan Euroopassa. Se on tärkeää energiaunionissa. Haluamme modernisointirahaston, jolla tuettaisiin niitä jäsenvaltioita, joilla on rajalliset varat ja on vielä parantamisen varaa energiatehokkuudessa. Tämän voimme tehdä niin, että saamme investointeja äh, kilpailukykyisille energiamarkkinoille Euroopassa, saamme mm, edullista energiaa teollisuudelle ja saamme investointeja energiasektorin äh, mm, modernisointiin. Uusi rahasto siis edesauttaa energiaunionin toteuttamista ja käyttää julkisia varoja tehokkaasti hyödyksi. Aina pitäisi pyrkiä varmistamaan, että politiikalla puututaan sidosryhmien esillä nostamiin ongelmiin. On tehtävä tarkkoja valintoja, älykkäitä valintoja, kun pohdimme päästökaupan tulevaisuutta. Ja täytyy muistaa, että kun päästökauppaa kehitetään, niin täytyy seurata hyvin tarkkaan Euroopan kehitystä ja myös mantereemme ulkopuolista maailmaa. Kokemuksemme päästökaupan käyttöönoton jälkeen ovat tärkeitä ne ovat mallina myös muille maailmanlaajuisesti. Me määrittelemme omia hiilimarkkinoita, hintoja ja politiikkoja tällä alalla. Saimme Pariisissa myönteisen tuloksen ja tämä on entistä tärkeämpää. Kun teemme päätöksiä päästökaupan tarkistamiseksi, niin ne ovat erityisen tärkeitä ja täytyy pitää kaikki opittu mielessä. Olen yhteydessä jäsenvaltioihin ja myös ulkopuolelle. Myöhemmin tänä vuonna käyn Kiinassa. Meillä on myös vaihtoehtoja äh, ehdotuksille, muun muassa radikaalejakin äh, vaihtoehtoja esimerkiksi hiiliveron muodossa. Komissio ei sulje tätä keskustelua. Me olemme vuosien mittaan arvioineet erilaisia vaihtoehtoja, mutta aina kun vahvistuu se, että päästökaupalla on sidosryhmien kaikista lajin tuki, niin totta kai sillä tiellä jatkamme. Päästökauppa on todellakin lippulaiva hanke EU-ssa päästöjen vähentämiseksi. Haluan varmistaa myös sen, että minun kabinetti ja oma yksikköni on aina valmis tukemaan asian käsittelyä jatkossa. Mielelläni teen yhteistyötä kanssanne tässä aiheessa ja toivon, että tänäänkin käydään hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Thank you very much for your presentation and now we can start. Uh, Kiitos alustuksesta. Voimme aloittaa ensimmäisen osuuden kuulemistilaisuudessa. Muistuttaisin puhujia, että esitys kestäisi viisi minuuttia. Esityksiä on paljon, ja täytyy pitää aikataulusta kiinni. Puheenvuoron saa heti professori Lavandeira, joka on Euroopan University-instituutista. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, kiitos kutsusta. Minulla on kunnia osallistua valiokunnan työhön, joka, jonka aiempaa toimintaa olen hyvin kunnioittavasti seurannut. Yritän tarjota yliopistonäkökulman päästökauppaan ja FSR-ilmaston johtaja olen European University Instituutissa ja vastaan mielelläni myös kysymyksiin. Itse asiassa voi, kutsun teidät eh, seuraamaan myös meidän tiedotustoimintaamme. Ja kun olemme EU-yliopisto, niin mielellämme te- teemme teidän kanssanne yhteistyötä tulevaisuudessakin. Esitykseni on kolmiosainen. Esitys on tietysti aikapuutteen vuoksi pinnallinen, joten kysymyksien osa- kysymyksissä voin tarjota lisätietoa. Painottaisin kansantaloustieteilijöiden painotuksia, erityisesti ilmastonmuutoksessa. Ne voivat liittää helposti politiikan tavoitteisiin. Toiseksi halutaan saada kustannustehokkuutta. Tämä on hyvin tärkeä osatekijä, kun lieventämiskustannukset ovat välttämättömät ilmastonmuutoksessa. Kolmanneksi, kun päästöille annetaan hinta, ne vaikuttavat tuottajiin ja kuluttajiin niin, että voi tulla käy, ja käyttäytymismuutoksia. Ne pystyvät myös saamaan julkisista tulonmuodostusta, jota voidaan käyttää eri politiikan tarkoituksiin. On totta, että reaalimaailman ilmastopolitiikka, se pätee myös päästökauppaan. Niiden täytyy olla muuta kuin ideologiaa. Monista syistä ja käytännön rajoituksista politiikan välineillä itsellään on vaikutusta ETSään. Niitä voidaan tarvita teknologisiin ja poliittisiin tarkoituksiin. Sitten kun on myös maita, joilla ei ole ilmastopolitiikkaa, ne valitettavasti on, niin kielteisiä vaikutuksia kilpailukykyyn ja samalla kun ei saada ollenkaan tai vähän ympäristöhyötyjä on mahdollista. Tämä on siis hiilivuoto. tässä on ollut äh, suhteellisen vähän aikaa toiminnassa. Mutta sillä voidaan ottaa huomioon ilmastopolitiikan monimutkaisuus reaalimaailmassa. Yli kymmenen vuotta on kulunut ETSn alusta. Eli tietoja on jo käytössä yliopistotutkimuksiin ja arviointeihin. Arvioinnit täydentävät teoreettisia otsikoita. Teen yhteenvetoa olemassa olevasta yliopistokirjallisuudesta kahdessa mielessä innovaatiot ja ilmastovaikutukset ja kilpailukyky ja hiilivuoto. Vaikka on kasvava määrä laadukkaita tutkimuksia, niin ensinnäkin täytyy ottaa huomioon, että näyttää on aika rajoitetusti koska aika, aika on kulunut vähän ja niin edelleen. Myöskin metodologiat ovat eriäviä joskus ja niiden soveltaminen on erilaista. Täytyy ETS liittää myös sosioekonomiseen asiayhteyteen ja ekstrapolointi tulevaisuuteen pitäisi tehdä varovasti. Vaikka päästöt ovat selkeästi vähentyneet ETSn aikana, niin nimenomaisen järjestelmän ympäristövaikutuksen määrällistäminen ei ole yksinkertaista. On myöskin muita mahdollisia syitä, talouskriisi ja uuden politiikan käyttöönotto. Tämä ei ole teknisesti helppoa. Kuitenkin on selkeää yliopistomaailmasta näyttöä jossa on siis käytetty äh, hienostunutta taloustieteellistä mallinnusta, on osoittanut, että ETSllä on ollut vaikutusta kaikkiin säännellyihin sektoreihin, ainakin vaiheen kaksi alkuvaiheessa. On myös näyttöä mahdollisesta positiivisesta vaikutuksesta patentteihin ja investointeihin vähähiiliseen teknologiaan, vaikkakin uudistuvien tukemispolitiikka on ehkä enemmän vaikuttanut ETSn hintoihin, kun otetaan huomioon taloudelliset vaikutukset perustuen tutkimustietoon, niin näyttöä ei ole siitä, että olisi ollut negatiivista vaikutusta tuotantoon, konkursseihin tai työllisyyteen. Ja sitten ei ole myöskään näyttöä hiilivuodosta tähän mennessä tullut. Tässä vaiheessa on selvää, että tuon positiivista viestiä ETSstä. Se on väline, jota yliopistomaailma tukee ja se on kustannushyö, kustannustehokas ja sen vaikutukset ovat tunnettavissa Euroopan ulkopuolellakin, koska samanlaisia lähestymistapoja on ja ne voivat helpottaa tilannetta kautta maailman. Myöskin sen kustannustehokkuuselementit voivat vaikuttaa hiilivuotoon. Järjestelmää täytyy, täytyy kuitenkin hienosäättää soveltamisessa niissä suhteissa, jotka mainitsin. Modifikaatiot, kuten ne, joita nyt valiokunta miettii, eivät ole uusia ETSS. Se on hyvä esimerkki siitä, miten oppimalla, anteeksi tekemällä oppii. Tarvitaan kompromisseja, mutta järjestelmien piirteet, pitkän aikavälin signaalit, teknologisiin parannuksiin ja kustannustehokkuus, jotka ovat yliopistomaailmassakin huomattu, niin ne täytyy pitää yllä. Kiitos tästä ylimääräisestä minuutista ja odotan kysymyksiä ja kommentteja mielenkiinnolla. Kiitos ja nyt puheenvuoron. Uh, coming from, uh, from the consultancy and uh, analyst for the EU ETS system. Please, the floor is yours. Joka tulee siis konsulttiyhtiöstä EU Carbon Markets ISIH Chach Solutions. Today. Kiitoksia, että kutsuitte tähän kuulemiseen. Pari sanaa yrityksestä, jonka myös työskentelee. Yrityksemme on itsenäinen hiilimarkkinan analyysin tarjoaja. Emme ole markkinaosapuoli, emme tradea, mikä on tärkeää todeta heti alussa. Tuotamme aika kattava tutkimusta päästökaupasta sekä määr- kvantitatiivista että laadullista. Ja äh, aiemmin olemme tehneet äh, aikaisemmista muutoksista, esimerkiksi backloadingista MSRstä. Ja nyt uudesta strategi- 2020 jälkeistä uudistuksesta äh, kiistan olla ja keskustelun osa on, on, on siihen keskityn kannattamisjärjestelmän tärkein tehtävä on luoda kannustamia tehtävä tuotantoa luoda ajan yli tehokkuutta ja sitten allokoida sektoreiden yli. Eli tässä on kysymys hiilivuodostakin. Eli vaaditaan tietty määrä varmuutta, erityisesti teollisuuden toimijoille, jotta he kykenevät suunnittelemaan investointejaan, ja toiseksi tarvitaan joustavuutta, että kyetään sopeutumaan dynaamisen ympäristön, niin se järjestelmä toimii. Järjestelmän uudistaminen on sellaista, että on hyvä tarkastella menneisyyteen ja nyt, nykyhetkenkin, jos siellä olisi läksyjä. Nykykaupankäynnin tämä vapaaehtojen äh, osuuksien järjestelmä, joka on kärsinyt tästä äh, korjaustekijästä. Sen korjaustekijä on välttämätön, mutta se rikkoo joitakin ilmaisten osuuksien ää, äh, osia, eli, eli se, tämä verokärjestelmä ja sitten hiilivuotokompensointi. Eli järjestelmä on selkeästi epäonnistunut sikäli, että korjaus on tehty. Ja kohdassa kolme, kun me leikkaamme noin 800 ilmaisia päästöoikeuksia tämän var- korjauskertomen mukaan, niin meillä on laitokset, jotka sulkevat tai merkittävästi vähentävät tuotantoa. Eli tätä vapaittain oikeuksien järjestelmää täytyy uudistaa. Neljässä vaiheessa täytyy tarttua useampaan tekijän ensinnäkin, että käytetään koko volyymiä, joka on tarjolla. Meidän täytyy välttää ei-toivottuja leikkauksia. Ensimmäinen osa on aika tervejärkistä politiikkaa. Jos korva merkitään päästöoikeuksia tiettyyn tarkoitukseen, niitä pitäisi käyttää tuohon tarkoituksiin. Ja koko volyymin käyttämiseksi on välttämätöntä meidän mielestä optimoida ensinnäkin alkointiprosessi, varmistaa, että jos ylimääräistä on, sitä voidaan käyttää myöhempinä vuosina samaan tarkoitukseen, ja sitten täytyy liittää joustavuutta järjestelmään niin, että se kykenee sopeutumaan ulkoisiin vaikutuksiin. Toinen tekijä, ää, ei haluttujen leikkausten välttäminen on vaikeampi päätös, koska tämä on poliittinen. Loppujen lopuksi täytyy taata, että kohdentamisyritykset eivät ylitä teollisuuden kysyntää. Emme sano, että leikkauksia ei pitäisi välttää, vaan sanomme, että perust- perustelemattomia leikkauksia pitäisi välttää. Tässä on kolme tekijää. Ensinnäkin vertailuarvojen tuotantotason ja hiilivuodon määritteleminen. Ja loppujen lopuksi kysymys on siitä, mitä, mitkä sektori tarvitsee täyttä suojaa koska ne osallistuvat kansainväliseen kilpailuun ja meidän pitäisi maksaa koko kaasu, äh, hiilidioksidipäästöjen kustannukset. Me kuulimme komissiolta, mitä haluamme 2020 jälkeiselle ajalle. Tehtäväni on nyt vähän puhua siitä, että voimmeko luoda neljännessä vaiheessa optimoidun lähestymistavan komissiorituksen pohjalla. Ja tämä kuva näyttää meidän neljä, nelosvaiheen arviomme. Komissio jos oletetaan, että komissio 100 prosenttisesti täytetään ja että on höyllä yhden prosentin sopitus kaikilla sektoreilla. Tässä on muutama pylväs ja viiva. Käydään tämä kuvio läpi. Nämä siniset äh, pylvät näyttävät, mitä yritykset voivat hakea nelosvaiheessa äh, Harma viiva on teollisuuden katto. Analyysimme mukaan erityisesti seuraavan kalleen 27 eh, siniset viivat alle harmaan viivan, eli päästöoikeuksia on riittävästi teollisuuden tarpeelle tai sillä volyymille, jota ne voivat hakea, mutta toisaalta analyysimme mukaan se merkitsee myös sitä, CSCF ei tule olemaan, eli ää, korjauskerrointa. Tämä vihreä osan on käyttämättä. Sininen ei ole siis meidän kattoon asto, eli satavilla oleviin oikeuksiin. Ja tässä neljän, neljällä kaudella tähän syntyy varasto, joka sitten poistuu myöhemmillä kaudella, joka levittää tätä nämä 29.30 pätkät äh, vähentävät korjauskertomen vaikutuksia ja siellä sitten myönnetään ne luvat, joita on haettu, oikeudet, joita on haettu. Näillä kolmannen vertailuarvojen historiallisen toimintatason ja hiilivuotoluetteloon vaatimukset, ne täytyy tasapainottaa, ja jos yhtäkin tekijä muuttaa, niin kuvi, kuvi muuttuu täysin. Ensimmäiset kaksi kohtaa, eli varmuus ja joustavuus. Meidän mielestämme komissio lisää varmuutta ehdotuksella takaamalla että kaikki, koko volyymi, joka tiettyjen tiettyyn tarkoituksen korvamerkintä tulee käytettyä. Tämä myös vähentää korjauskertoimien käyttöä, mikä on, koska se lisää varmuutta. Ja tämä vertailuarvojen pieneminen on melko selvää, koska tässä on juustohöllä lähestymistapa. Joustavuutta on, koska vuosittaisella tasolla voidaan lisätä ja vähentää kohdentamista edellisen vuoden eh, tuotantotason pohjalta, mikä on erittäin tärkeää täällä euroopassa jossa on paljon maita, jotka, jotka perustuvat perustuu eh, kriisivuosi, eli jos ne kasvavat, niin niiden ää, eh, allokaatiota täytyy lisätä. Ja toinen joustavuuden lähtö tulee siitä, että ei käytetä yhtä kiinteää astetta, vaan näitä kolme energiatehokkuuden astetta Eli sektoreita voidaan heijastella energiatehokkuuden muutoksen asteita. Toivottavasti saamme kiinnostavia kysymyksiä ja voin puhua sitten tästä järjestelmästä lisää. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Voimme alkaa keskustelun. Ruben Grosteet aloittaa. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja kaikki puhujat aivan nopeasti. Tietyt alat voivat vaikuttaa enemmän kuin muut, kun ajatellaan kustannuksia päästökaupassa. Kustannukset koituvat myös yksittäisille kuluttajille ja toiset taas yrityksille. Kyky siirtää näitä kuluja on loogisesti sitten erilainen, ottaen huomioon yritys ja tuote. Ne alat, jotka eivät voi tuotteensa hintaa nostaa, varna on se, että markkinoita menetetään ja tässä mielessä kustannus on hyvin tärkeä. Tästähän on hyvin pitkälti kyse, mutta lainsäädäntöehdotuksessa komissiolta ei ole mitään konkreettista tähän kysymykseen, jossa huomioitaisiin tämä huoli, joka vaikuttaa huomattavasti tiettyjen teollisuuden alojen kilpailukykyyn. Haluaisin kyllä tietää, mitä tästä asiasta ollaan tässä salissa mieltä? Miss Guteland. Edustaja Gutteland. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Kanjette ja myös asiantuntijat. ETS on merkittävä mahdollisuus Euroopalle olla eturintamassa innovatiivisessa ja kestävässä yhteiskunnassa. Mielelläni kuulen, kun komissio sen sanoi, että EUn kunnianhimoisena tavoitteena on pysyä johtoasemassa, jotta voimme sopeutua Pariisin sopimukseen, täytyy tarkasti miettiä, miten, mikä on ETS-myötävaikutus siihen. Olen samaa mieltä herra Kanjeten kanssa, että menneet tulokset eivät ole tulevaisuudesta. On selvää, että täytyy tehdä enemmän EU-sakin. Jos haluamme rajoittaa ilmaston lämpenemisen selkeästi alle kahden asteen ja pyrkiä puolentoista asteeseen. Tämä tarkoittaa, että täytyy miettiä, voisivatko hyvitysten määrä, määrää rajoittaa markkinoilla. Toinen on sitten ETSn kattavuuden laajentaminen useammille aloille. Taloudessa on nykyään sektoreita, jotka eivät anna panostaan ilmastotavoitteisiin. Myöskin vaikutusten arvioinnissa täytyy mainita useampia aloja. Laivaliikenne yksi esimerkki. Jos halutaan saavuttaa todellisia tuloksia ja lisätä kunnianhimon tasoa Pariisin jälkeen 2030 tavoitteessa, niin kaikkiin merkittävien alojen täytyy antaa panoksensa. Se on tärkeää. Eli haluaisin kysyä asiantuntijoilta, ovatko he sitä mieltä, että komission ehdotus on tarpeeksi kunnianhimoinen? Jos EU haluaa saavuttaa COP21 tavoitteet, ja onko heidän mielestään varaa suurempaan kunnianhimoon ETSn uudistamisessa? Kiitos. Sitten Rova Kiitos puheenjohtaja komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Huolella kuuntelin. Haluaisin kuitenkin pyytää täsmennystä. Siis siitä, että mikä on edessä vaikutus työpaikkojen määrään. Olisiko teidän mielestänne kuitenkin yhteys sen välillä, että on hiilivuotoa ja sillä vaikutusta työpaikkoihin? Miten arvioitte tilannetta terästeollisuudessa? Ja kolmas kysymys liittyy metsien rooli hielinieluina. Globaalisti politiikan vaikutusta ei pystytä arvioimaan ilman sitä, että otetaan huomioon se, että metsät imevät suuren määrän tuotettua hiilidioksidia. EUn politiikka kuitenkin ottaa hyvin vähäisessä määrin huomioon metsän ja sen tärkein väline eli ETS ei oteta ollenkaan huomioon. Kun tämä, tätä tekijää ei oteta huomioon, niin se aiheuttaa sitten sen, että ne maat, joilla on suuri metsäpotentiaali, eivät voi ottaa sitten osuuksissaan sitä huomioon päästörajoituksissa ja energiasektorilla. Komissio ei halua ottaa tätä huomioon ETS. Haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä aiheesta. Kiitos. Thank you very much, Mr. Gerben. Kiitos. Sitten herra Gerben. Mr. Chairman, um, I would... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä tähän korjauskertoimeen se tehdä. Tämä um, on the, uh... monialaiseen korjauskertoimeen. Tässä on puhuttu järjestelmän ennustettavuudesta. Kysymykseni on, miten todennäköistä on analyysinne pohjalta, että monialaista korjauskerrointaa käytetään, jos talous kasvaa kestävästi, kuinka todennäköistä on, että sitä käytetään ja toiseksi eikö paras tapa välttää korjauskertoimen käyttöä laatimalla hiilivuotolista, joka on vähän fokusoidumpi. Erilaisia ideoita pallotellaan, esimerkiksi tällainen kerroksittainen lähestymistapa. Ehkä voisitte puhua näistäkin ideoista vähän. Kiitoksia, Strova Sommer. Kiitos puheenjohtaja. Alussa viittaisin siihen, että tämä julisteemme kuulemistilaisuudesta siellä on vesihöyryä itse asiassa näkyvillä ja se on vähän harhaanjohtava. Siitä, mitä herra Ruuf sanoi, komission jäsen Meillähän on ollut paljon keskusteluja ja tilaisuus, jossa myös teidän edustajanne oli paikalla. Ja komission edustaja eivät pystyneet tai halunneet selvittää, että miten vertailuarvot on saatu aikaan komission ehdotuksessa. Onko se salaisuus vai eikö sitä voida selittää, koska ne ovat sattumanvaraiset? Tästä haluaisin kernosti vastauksen. Sitten itse asiassa minä olehdutti oikeastaan, mitä herra Ruuf sanoi, koska hän sanoi, että teollisuuden alan aiemmat toimet pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi Saksan terästeollisuudessa on jo paljon tehty viimeisen 20 vuoden aikana. Päästöt ovat vähentyneet 20 prosenttia. Ja jossain vaiheessa sitten päästöjen vähentyminen on pysähtynyt, koska tuotantotavastahan myös riippuu se, että jossain vaiheessa ei voida enää leikata päästöjä. Huoli, joka minulla on, on se, että siis puhun tässä laadukkaasta teräksestä, jota ei voida tuottaa kaikkialla jolla on paljon käyttökohteita, tärkeitä sellaisia, että työnnämmekö tämän tuotannon ulos Euroopasta. Ja sitten todennäköisesti saamme Kiina, Kiinasta terästä, joka ei ensinnäkään ole yhtä laadukasta ja sitten vaikuttaa pitkällä aikavälillä ja pitkään maailmanlaajuiseen ilmastoon. Eli purraanko tässä omaa häntäämme? Eli tässä täytyy kovasti vielä parantaa. Täytyy ottaa huomioon ne teollisuuden alat, jotka tuotantotavansa vuoksi eivät voi leikata päästöjä loputtomasti. Sama kuulee lannoitteiden valmistajilta ja kipsin tuotannosta. Eli komission jäsen, ovatko virkamiehenne äh, tarkastelleet teollisuuden alojen koko kirjoa? Minun vaikutelmani valitettavasti on, että ei välttämättä. Ja ei voida samalla, samalla juustohöylällä kohdella kaikkia teollisuuden aloja. Tästä haluaisin mielelläni vastauksen. Hyvät kollegat, yli kymmenen puheenvuoropyyntöä on. Nyt täytyy puheenvuoropyyntölistä sulkea ja pyytäisin kaikkia jäseniä puhumaan lyhyesti, jos mahdollista koska seuraavakin osuus on tulossa kuulemisesta. Herra Eckhout. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Muutama kysymys ensin komission jäsenelle. Puhuitte Pariisin sopimuksesta ja sen sellaisesta. Me näemme, että uudessa ehdotuksessa tätä lineaarista vähennyskerrointa käyttämällä ei päästä kummoisinkaan vähennyksiin. On kummallista yhdistää tämä vallankumoukselliseen Pariisin tuloksiin. Ettekö tässä mielessä ole samaa mieltä siitä, että lineaarinen vähennyskertoin ja se muutos ei johda edes kahteen prosenttiin, puhumattakaan, että päästäisiin edes yhteen ja puoleen, ja tätä pitäisi neuvotteluissa sitten tarkistaa. Tämä siis komissiolle, komission jäsenelle. Ja sitten herra Ruff, Minulla on hieman samantapainen kysymys kuin Herr Brandilla. Puhuitte korjauskertoimesta ja sitä, siitä, että se heijastelee epäonnistunutta järjestelmää. Mitä tämä tarkoittaa? Mehän tiedämme, että ei ole todisteita hiilivuodosta toistaiseksi saatu, aivan niin kuin Lavanderakin totesi. Missä äh, epäonnistuminen oikein piilee ja onko se pikemminkin tämän hiilivuotolistan epäonnistuminen. Voisitteko sanoa täsmällisemmin äh, siitä, mitä te tarkoitatte tällä epäonnistumisella? Ja sitten vielä nykyhinnasta. Kaikenlaisia kauhutarinoita kuultiin teollisuudesta, että tällä olisi valtava vaikutus hintoihin ja hinta räjähtäisi kattoon. Tällä hetkellä hinta laskee alle 5 euroa tonni, eli meillä on markkina-analysti täällä paikalla. Haluaisimme kuulla siitä, miten tämä hinta vaikuttaa, ja sitten voidaan puhua vielä enemmän siitä, miksi hinta vieläkin laskee ja minkälaisia kauhutarinoita yrityksistä kuuluu? Evi. Kiitoksia, Strava Evi. Dunque. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. lähtien siitä, että komissiolle on aika hankala esittää ympäristöargumentteja, niin lähestyisin asian nyt kilpailunäkökulmasta ja selitän, mitä tarkoitan. Me puhumme hiilivuodosta. Ja jos sitä maailmanlaajuisesti tarkastelee, niin EU-yritykset pohtivat markkinaosuuksia ja se, että ne, niillä on suhteellisen alhainen hiiliintensiteetti ja se olisi kilpailuongelman ratkaisu. Joten kysymykseni komissiolle on, tarkasteletko te vaihtoehtoja päästöoikeuskaupalle? Tarkasteletteko te hiili lisäarvoa? En puhu siis hiiliverosta, mutta puhun hiililisäarvosta, eli sitä lisähiilestä, joka tulee tuotanto eurooppalaisissa tuotteissa – ja markkinoiden näkökulmassa on sitten positiivista diskriminointia. että aina kysymys on asiantuntijoille ja se on pikemminkin akateeminen. Oletteko kuulleet tästä käsitteestä, mitä mietitte? Sitten jäsen Anna. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin nostaa esille kaksi seikkaa. Ensinnäkin ajankohtainen aihe, nimittäin käynnissä oleva työ ja päästökiintiöiden tarkistaminen, vaihe neljä. Tärkein aihe liittyy niihin aloihin, jotka katettaisiin. 150 sektoria on katettu ja neljännessä vaiheessa puhutaan vain 50 alasta. Eli tässä teollisuus ei oikeastaan muutu tämän kautta. Puhuisin keskisuuresta teollisuudesta ja huomattavasta lisäarvosta, joka sitten johtaisi mahdollisesti hiilivuotoon. Minkälaisia näkemyksiä asiantuntijoilla on tästä valinnasta? Onko järkevää vähentää näitä suojattuja aloja näin huomattavalla tavalla, kun kuitenkin eh, jatkossakin suurimmat päästöjen aiheuttajat eh, katettaisiin? Entäpä sitten päästökauppajärjestelmän elinkelpoisuus, kun ajattelen Euroopan taloustilannetta, esimerkiksi terästeollisuudessa, niin todellakin olen huolissani siitä, miten Kiina valtaa markkinoitamme. Euroopassa kulutus laskee tällä alalla ja sitten jos puhutaan 50 miljardin lisäkustannuksista tälle alalle, niin se on huolestuttavaa. Puola vaikuttaa huomattavalla tavalla tämän markkinan toimintaan ja heikentää sitä. Voitaisinko ajatella, että tämä markkina on tehokas ja on sopeutunut Euroopan talouden tilanteeseen, erityisesti teollisuuden näkymiin, ja pitkällä aikavälillä äh, mennäänkö teollisuudessa päästökaupan vaatimaan suuntaan. Thank you very much, Mr. Grzib. Kiitos, sitten herra Grzib. Kiitos puheenjohtaja. Ihan oikein paneelin jäsenet totesivat, että tarvitaan ennakoitavaa järjestelmää. Ja ennakoitavuus tuli esiin molempien panelistien puheessa esiin. Kuitenkin sillä varauksella, että kaikkia tietoja ei pystytä rationaalisesti selittämään, koska on ilmiöitä, joita ei voida ekstrapoloida esimerkiksi talouskriisin vuoksi. Sen vuoksi haluaisin kysyä paneelin jäseniltä näistä vertailuarvoista ja niiden uudistamisesta, uudelleenarvioinnista. Nehän liittyvät nykyteknologian mukaisiin indikaattoreihin päästöistä. Onko vertailuarvojen uudelleenarviointi mahdollista, kun otetaan huomioon ne haasteet, joihin teollisuuden alojen täytyy vastata erityisesti lasi, metalli, sementti, kalkki ja metalliteollisuuden alat. Ja tässä äh, täytyisi ottaa huomioon esimerkiksi kalkkikipsiteollisuuden äh, tuotantotapa. Ja tästä termisestä prosessista syntyy hiilidioksidia luonnollisessa mielessä, siis se ei ole teknologista sinänsä, vaan siitä tosiasiasta, että prosessi nyt sellainen on. Ja toinen kysymys, äh, josta haluaisin kysyä, ovat nämä uudet kriteerit. Teidän mielestänne nämä uudet kriteerit hiilivuotoa, uh, hiilivuottoriski sille teollisuuden aloille, ne jotka nyt jäävät pois luettelosta, niin niitä koskee sitten noin 30 prosenttia nykyisistä oikeuksista. Miten se voi sitten vaikuttaa näihin teollisuuden aloihin? Vai, vai eikö siitä sitten kasva paine siirtää tuotanto EUn ulkopuolelle? Tämä kysymys tulee esille kaikissa jäsenvaltioissa, joissa meillä on reaalitalouteen perustuvaa teollista tuotantoa. Ja sehän on tietysti EUn tavoite, että uudelleen teollistetaan reindustrialisaatio. Eli tässä mielessä haluaisin kysyä teidän mielipidettänne. No, uh, miss. Kiitos. Ja sitten herra Martaan. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Kiitos Osallistuit Olen kuullut kiinnostavia asioita. Voisin antaa aplodejakin, mutta tämmöinen oli oikein ympäristö niille. Tästä Eurooppa ymmärtää, että se ei yksin tällä planeetalla. Ja meillä on erittäin kovaa ja epälojalle kilpailu edessä. Ja, ja tutkijoilta erityisesti kysyisin, he sanovat, että heillä on näyttöä että hiilivuotoa on tapahtunut, että se vaikuttaisi investointeihin. Lopetin yhden mietinnäkäsittelyn. Tapasin suuria eurooppalaisia teollisuusyrityksiä, teräs, kuupari, alumiini ja niin poispäin. Ja me sektorilla, jossa seuraavalla kymmenellä vuodella nämä yritykset joutuvat äh, investoimaan raskaasti. Ne täytyy ohjelmalla sanoa, että kapitalistisia yrityksiä Äh, pienetkin investoinnit maksavat 100 miljoonaa euroa. Ja täytyy sanoa, että ne yritysten johtajat, jotka tapasin, sanoivat, että he ovat jäädyttäneet investoinnit ja odottavat päästökauppauudistusta. Äh, tavoite on päästökaupassa tietysti olla 100 prosenttia tehokkaita. Planeetta täytyy pelastaa parisen jälkeen. Monet ovat sitoutuneet ja näytyy odottaa tekoja olla vähän skeptisempiä ja päästökaupan uudistaminen ei ole takaisin elävät muut samalla samaa järjestelmää kuin me. Eli mitä takeita meillä on siitä, että muut maan osat ottavat identiteettiset järjestelmät käyttöön, että riskinä on, että viemme työ, työpaikat tuomme saastemista. Minä kannatan hiilin tasoitusta rajalla, jolle me ollaan samaa järjestelmää. Se olisi reilua jollei tätä tapahdu, teollisuus vain häviää Euroopasta ja sitä sitten ei enää ole. Thank you very much, Mr. Faria. Kiitos sitten herra Faria. Obrigado, senhor Presidente. Senhor Comissário, eh, o senhor tem vindo a dizer que... Kiitos, komission jäsen. Te totesitte, että meidän tulisi kunnianhimon tasoamme kasvattaa, jotta päästäisiin Pariisissa päästöihin tavoitteisiin. Se, että otettaisiin mukaan myös meriliikenne, niin tämä ei ehkä juurikaan tilanteeseen vaikuttaisi. On tehty päätös hiilidioksipäästöjen seurannasta meriliikenteessä ja itse olin parlamentin esittelijänäkin tässä aiheessa. Tämä työ huomioi myös sen, että olisi jonkinlainen kompensaatiorahasto päästökauppajärjestelmän sisällä. Olisi siis tällainen rahasto, niin että voitaisiin eh, puhtaampaa teknologiaa ja investointeja puhtaampaa teknologian tukea. Tämän ehdotuksen ovat tehneet myös varustajat kansainvälisessä merenkulkujärjestössä. Tästä varmaankin olemme samaa mieltä. Komission jäsen, haluaisin, että toteaisitte, miten komissio ajattelee, että tämä merenkäyntialan järjestelmä toimisi ja miten tämä ala sisällytettäisiin järjestelmään, jotta kyse ei olisi pelkästään retoriikasta, vaan todella puhuttaisiin reaalimaailman muutoksista. Euroopan parlamentissa oli kuulemistilaisuus, edustaja Eikautkin oli paikalla. Mutta ikä on kokous ilmailualasta ei kuitenkaan onnistunut, vaikkakin tästä oli sovittu. Miksi Euroopan unioni ei ole yhtä kunnianhimoinen kuin Yhdysvallat silloin, kun kyse on ilmailualasta? Kiitos. Thanks Herra Beret. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle ja asiantuntijoille mielenkiintoisista alustuksista. mielenkiintoista asiaa ja tietoja. Erityisesti monialaisesta korjauskertoimesta, joka herra Raffin mukaan ei, jonka käyttöä ei alettaisi komission ehdotuksen mukaan. Se liittyy tietysti hiilivuotoluetteloon läheisesti, joka on tietysti ehdotuksen päänäkökohtia. Parempi fokusointi oli yksi vaikutusten arvioinnin osatekijä. Kysyisin, että suhtaudutteko avoimesti vielä tällaiseen me- mekanismiin, että ohjaaminen ja fokusoituminen olisi parempaa niillä aloilla, joissa uhkana on hiilivuoto, niin että että ei ole pelkästään 100 prosenttia toisaalta, toisaalta 30 prosenttia, vaan parempi kohdentaminen. Toinen kysymys. Herra Gzeb ja muutkin puhuivat siitä, että pitäisi lisätä teollisuustuotantoa Euroopassa. Kaikki varmaan ovat sen puolesta ja parlamentissa päätehtävänä onkin yhdistää Pariisin sopimuksen täytäntöönpano ja hiilipäästöjen vähentäminen huomattavasti ja toisaalta, että samaan aikaan talouskasvun helpottaminen. Joten nyt nimenomainen kysymys tästä. Komission ehdotus ei määrittele merkittävää tuotannon kasvua. Miten sitä voitaisiin käsitellä yksityiskohtaisemmin? Ja viimeinen kysymys, puheenjohtaja. Nykyisin äh, laitokset, joilla on merkittävää kapasiteetin vähenemistä, niin saavat uudelleenkohdentamisen vain, jos kynnys on 50 prosenttia, jos mennään siitä yli. Eikö tätä pitäisi hienosaata, tätä mekanismia? Se on tärkeää ottaa huomioon myös mielestäni. Thank you very much. Now we... Kiitos. Sitten aloitamme vastaukset. Komission jäsen Kanjete aloittaa. Mr. Chairman. Puheenjohtaja. Puhun mahdollisimman lyhyesti. tässä ei harva keskittyy alusta. Pohtivat, haittaako tämä ehdotus teollisuutta. Me pyrimme kunnianhimoiseen päästöleikkauksiin, koska kaikkien sektoreiden täytyy pyrkiä siihen. Emme pääse 40 prosentin kasvihuonekaasuvähennyksiin, jos eivät kaikki sektorit ponnistelevat. Mä voin sanoa, että teollisuus ei saa tehdä mitään. Teollisuudella on ollut paljon innovointia menneisyydessä. Joku on sanonut, että nyt on huippu saavutettu. Uskon, että EU kykenee innovoimaan tulevaisuudessa. Kapasiteettia on. Tietysti voi olla laskevia rajahyötyjä. Olemme analysoineet kahta tekijää ehdotuksen pohjaksi ryhmitelläksemme teollisuuden ja erittääksemme allokaatiota. Ensinnäkin altistuminen kansainväliselle kaupalle, toiseksi energiaintensiivisyys, hiiliintensiivisyys. Ja sitten olemme miettineet, mitkä yritykset voivat siirtää kustannukset kuluttajille – kun olemme luokitelleet, äh, pistäneet 50 yritystä yhteen luokkaan ja 150 toiseen. Vasta voi ajatella, että yrityksellä voi olla vaikeuksia, mutta jos analysoitte tarkemmin, olemme ryhmitelleet myös yritykset, joilla on enemmän mahdollisuuksia siirtää kustannuksia kuluttajille. Sinnepä logiikka. Kaikki ovat puhuneet terästeollisuudesta. sen ongelma ei ole päästökauppa. tapaa voimasti. Meillä on globaalia kilpailua Kiinalla, liikakapasiteetti, Kiinassa eikö talouden toiminta on vähentynyt. Ja sitten tämä ongelma Kiinan markkinatalousstatuksen hyvä, hyväksyntä. E- e- Kiinassa on liikakapasiteettia No, mutta siitä huolimatta 2009 lähtien EU on ollut vientialue. Toinen teollisuuden ongelma on, että energian hinta on korkeampi Euroopassa kuin kilpailumaissa. Se on aito haaste. Ei päästökauppajärjestelmä. Ensinnäkin teollisuus on suojellumpia sektoreita. Energian sektori on aito haaste. Energiamarkkinat täytyy suunnitella uudelleen. Lisää kilpailua maakaasumarkkinoilla, jotta tuotantokustannukset alenevat. Terästeollisuudessa ja muulla teollisuussektorilla on ongelmia. mutta kuten on todettu, saat ajatellaan päästökapersimä meripuolia, niin hiili voi olla niin ilmeistä. Joku sanoi, että on yrityksiä, jotka eivät tee päätöksiä. Me uskomme luo, voivamme luoda päästökauppajärjestelmän, joka ottaa teollisuuden tarpeet. Meillä on tasapainoinen ehdotus. Parlamentti voi parantaa sitä ja ottaa huomioon kaikki parametrit. Jotkut pa- painottavat enemmän ympäristötekijä toiset kilpailua. Teidän täytyy löytää tasapaino. Meillä oli sisäinen keskustelu komissiossa tasapainon löytämiseksi. Tämä on meidän ehdotuksemme. Vaan kuitenkin kysyy, onko ehdotus kunnianhimoinen. Meidän kasvihuone kaasupäästöt eivät, niiden vähentäminen perustu ainoastaan päästökauppaan. Meillä on koulutusala maatalous ja rakennukset, ja niistä tulee ehdotuksia kesällä. Meillä tulee myöskin päästä rajoitteita autoille ja kevyille ajoneuvoille – Eli meillä on globaali paketti on kuulemma energiatehokkuus. Edes koko pakettia tarkastellaan, uskon, että parlamentti loppujen lopuksi on samaa mieltä, että meillä on kunnianhimoinen paketti. Näitä nämä muut osat paketista myöhemmin tänä äh, vuonna, päästökauppa, kulutusala ja muut, takavat, että voimme olla kunnianhimoisia työllisyyskysymys on otettu huomioon. Onko pelkätä tasainen? Tiellä Pariisin hyviä, hyvä uutinen oli, että Kiina päätti luoda koko taloudelle hiilimarkkinat, joten yksi isommista pelaista aikoo toteuttaa valtakunnalliset hiilimarkkinat. Myös jotkut Yhdysvaltojen osavaltiot menevät tähän suuntaan. Sitten metsät ja maatalous. 40 prosentin tavoite kattaa myös maakäytön, maakäytön muutokset, metsätalouden ja maatalouden. Kaikilla sektoreilla täytyy ottaa huomioon päästöt. Esimerkiksi maataloudessa täytyy, sen täytyy olla ympäristön kannalta kestävää loppujen lopuksi. Rachar Brandi kysyi monialaisesta korjauskertoimesta ja suunnitelmastamme. Näitä nämä kaavat, graafit. Ne on laadittu niille, joiden suorituskyky on paras. Ykköskategoriassa voimme välttää monialaisen korjauskertoimen. Mutta tämä koskee siis parhaita toimijoita. Sommer terästeollisuudesta ja ryhmittelystä. Meillä on kaikenlaisia mahdollisuuksia. Meillä on 2, 3, 4, 5 tai 10 luokkaa. Mitä enemmän tätä kerrostaa, sitä monimutkaisemmaksi asia muuttuu. Täytyy olla kahdenvälisiä keskustelusektoreiden kanssa. Jos on useampi kerroksinen, lähestymistä mitä tapahtuu sementille. Se hyppää ryhmästä kaksi, ryhmästä yksi ryhmää kaksi. Meillä oli pitkä keskustelu miten luodaan yksinkertainen järjestelmä. Komission avoin. Parlamentin esittelee poliittisten ryhmien sopimilla asioilla. Mä me kerromme teille, mitä seuraukset ovat. No helppo sanoa, että tehdään näin. Täytyy tarkastella vaikutukset kaikille sektorille. Kun yksi palikka muuttuu päästökauppajärjestelmässä, täällä on sanottu, kun yksi palikka muuttuu, kaikki muutkin muuttuvat. Ja jos te sanotte, että tehdään noin, niin me sanomme, että näin voi tapahtua. arvoista oli kysymys. Nostettiin 2010 sektoreiden datalle. Se oli aika hankalaa. koska sektorit eivät tarjonneet dataa kauhean innokkaasti. Sen oli haaste. Eh, parhaan 10 prosentin keskiarvo jokaisella sektorilla otettiin selvästi 2007-2008 teknologiatasolla 2020-2030 täytyy ottaa huomioon estimoitu teknologinen kehitys ja arvioidut kehityksen kertoimet. Täytyy keskustella siitä, miten tätä voidaan parantaa. Olemme valmiita keskusteluihin vertailuarvoista. Hiilivuoto, vertailuarvot. Ja sitten jotkut puhujat sanoivat, että hiiliveron sijasta miksei rajalla tapahtuvia sopeutustoimia tai muita hiilipohjaisia mittoja. Komissio on ollut selkeä ja johdonmukainen tällä sektorilla. Rajatoimet. Sen on useampi ongelma. Täytäntöpano on haastavaa, koska hyvin hankalaa määritellä tuontihyödykkeiden hiili sisältöä ja maailmankauppajärjestön sääntöjen noudattamisen varmistaminen on myös vaikeaa. Eri maissa tuotetaan tuotteita eri oloissa ja hiilisisätkin saattaa vaihdella. Sillä voi olla myös ei-ajattuja seurauksia ja kauppakumppaneiden reaktioita. Päästökaupan järjestelmän hyvää että meillä on lähennetyt harmonisoinnut säännöt ilmaisille kiintiöille maittain ja railla tapahtuvia sopeuttamistoimia ei voi yhdistää päästökauppajärjestelmään. Jos meillä on päästökauppa, jossa on vapaa allokointiosuus ja sitten on rajatoimia, me murramme sisämarkkinat. Nämä kaksi järjestelmää eivät ole yhteensopivia. Me valitsemme lähestymistapamme. Jotkut sanovat, että ottaa yksi sektori pois ja otetaan hiilivero ja rajasuoja käyttöön. No seuraavana aamuna kaikki muut sektorit koputtavat ovella ja pyytävät samaa. Ehkä tätä pysty hallinnoimaan. Hyvällähän tämä periaatteessa voi kuulostaa, että komissio kokee, että paras tie on pakota mahdollisimmat kumppanit siitä, että pitää ottaa käyttöön hiilimarkkinat. Kiina on näin tehnyt, on paljon muuta maita, jotka niitä kehittävät. Sitä tietä pitää edetä ja järjestelmää pitää kehittää. Sitä puheenvuoroja, jotka liittyvät uh, ICAOn meriliikenteeseen ja kunnianhimon puutteeseen. Että jäsenmaat eivät saaneet olla mukana. Tiedät, mitä ajattelette? Olette parissa kanssani. Niin Parlamentin läsnäolo on hyvä, transparentti asia. Se rikastuttaa keskustelua, parantaa keskustelua jälkikäteen. Kannatan, että parlamentti on läsnä kaikkialla. Kantani on selkeä, mutta jopa komissiossa, ikaassa. Komissio on aktiivinen jäsen ikaassa. Meidän täytyy toimia jonkun jäsenvaltion tai Hollannin puheenjohtajuuden sateenvarjon alla. Vaikka komissio työskentelee kovasti, tarjoaa syötettä. Meillä on relevanttia kantaa ymmärrän turhautumiseen. Mikä on mitä tärkeää? Me olemme kunnan himoisen hiilidioksidin asettamisessa, mutta meidän täytyy neuvotella monen maan kanssa kompromissista. Ja haluaisin ensimmäisen kompromissin hiilidioksidista, jotta voisimme luoda globaalin lähestymistavan lopuksi. Joo, Miksi merisek liikenne ei ole mukana? Olemme ensimmäisessä vaiheessa, ihan niin kuin raskaat rekat. Selkeätään tällaista työkaluja ja kansallisessa merijärjestössä pyritään luomaan seurata- ja verifiointijärjestelmä, jotta voidaan selvittää päästöt, jotta tehokkaan lähestymistapa saadaan aikaan. Tämä on tilanne. Olen katsonut varmaan useimmat kysymykset. Tämä ei ole lukkoon lyöty ehdotus. Ei siihen voi koskea. Sitä voidaan parantaa monella alueella. On puhua dynaamisesta allokoinnista, ver- verkearvoista. Parlamentilla on paljon enemmän liikkumavaraa kuin komissiolla. Meidän täytyy seurata neuvoston 14 tasapainoa, mutta te olette toinen lainsäädäntö, tavallaan käyttää tämä hankala alue odottakaapa vaan seuraavassa kokouksissa, äh, asiakokonaisuuksissa asiat ovat vielä monimutkaisempia, mutta uskon, että esittelijän avulla saamme tästä järkevän paketin, joka vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen. Minun täytyy nyt asiantuntijoita puhumaan kovin lyhyesti. On, ollaan kovin myöhässä aikataulussa. Thanks for the question, Kiitos. Kiitos kommenteista ja kysymyksistä. Toistan, että Olemme tyytyväisiä Firenzessä tarjoamaan tukea, jos sitä tarvitsette. Minulla ei valitettavasti ole aikaa vastata kaikkiin kysymyksiin. Haluaisin keskittyä hiilivuotokysymyksiin. Ne tulivat esille useissa puheenvuoroissa. Sanoisin, että esittelin olemassa olevan akateemisen tiedon todisteet. Se on varsin rajallista ja se on myös kontekstuaalista. Meillä on erilaisia tietolähteitä, kauppatietoja, tutkimuksia, seurantaa. Olemme myös yhdistäneet nämä tiedot suhteessa niihin tietoihin, jotka meillä jo on. Tämä ei ole ollut mikään suuri kysymys, koska tietoa on rajallisesti. Voi olla, että tilanne muuttuu tulevaisuudessa. Me saamme myös ympäristöalan lainsäädännöstä tietoa tutkimusten kautta. Sehän on vain yksi lisäseikka tässä kuviossa, mutta on monia muitakin kysymyksiä, jotka vaikuttavat tilanteeseen. Jatkossa, kun järjestelmä kehittyy, muuttuu, esimerkiksi hinta nousee, niin totta kai kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. No sitten eh, hiililisävero, hiilivuoto, nämähän ovat eh, tois, toinen toisinsa yhteyksissä olevia kysymyksiä ja ne heijastelevat markkinapohjaisen lähestymistavan erikoispiirteitä. Ne ovat myös käytännön kannalta mielenkiintoisia, koska ne ovat hyvin haasteellisia välineitä toteutettavaksi. Parempi varmasti on, että päätän puheenvuoroni tähän. Kiitos herra Ruff. Kiitos minunkin puoleltani mielenkiintoisista kysymyksistä. En voi vastata kaikkeen, joten pitäkää lisätietoja myöhemmin. Niin mitä tarkoitin järjestelmän epäonnistumisella? Se ei ole se, että tarvitaan monialaista, että sovellettiin monialaista korjauskerrointa. Sitä tarvitaan. Mieluumminkin järjestelmän rakenne, että, tarvit, että piti soveltaa monialaista korjauskerrointa alun perin, koska allokaatio oli liian antelias hiilivuotolistan ja peruslähtötason vuoksi allokaatiot olivat liian suuret verrattuna teollisuuden alan enimmäismäärään. Täytyy varmistaa, että enääkään jatkossa. Monilaista korjauskertoimesta erityisesti on sanoa, että on vaikea asettaa prosenttimääriä, monia eri skenaarioita. Se, mistä te puhuitte, on yksi prosentti kiinteämääräinen kaikille. 0,5 jo käytetään kaikille sektoreille, niin sitten loppujen lopuksi 29.30 on jo monialainen korjauskerroin. 1,5 prosenttia oli pohjalla BKT-kasvu, sektorikohtaisia eroja on fokusoidumpi hiilivuotolista auttaisi paljon, että todennäköisyyttä vähennettäisiin monenlaisen korjauskertoimen käyttämiselle, eli täytyy löytää hiilivuotolistan ja vertailuarvojen tasapaino jotta ei täytyisi käyttää monenlaista korjauskerjainta. Miksi hinta laski vuoden alussa? On monia eri syitä, sanoisin, jotka sen aiheuttivat. Kiinan makrotaloudellinen tilanne, rahoituslama, monet yhtiöt, jotka ETSssä ovat, niin se koskee niitä. Koko energia-asetelma. Koko energia-ala on ollut laskusuunnassa. Se vaikuttaa nyt hiilimarkkinoihin myös öljy, kaasu ja muut energiahyödykkeet. UK esimerkiksi, jos tarkastellaan kaasun tuotoa hylituotannon sijaan, Saksassa sähköhinta on tasolla, jossa osa tuotannosta on kannattamatonta. Eli on energialähteiden välistä siirtymää. Korkea tarjonta, vähäinen kysyntä yhteenvetona. Vertailuarvoista täytyy oikeastaan vastata kysymykseen, joka kyskee hallintorasitetta ja yksinkertaisuutta. Komission ehdotus on oikeastaan aika yksinkertainen kiinteämääräisineen. Kyllä alkuperäinen ajatus 10 prosentin tehokkaista laitoksista vähän menee sivuraiteelle, mutta mikä oli alun perin se hallintorasite vertailuarvoissa. Mennään oikeaan suuntaan, annetaan kannusteita jatkoleikkauksiin. Varmistetaan, että industrialistien täytyy parantaa energiatehokkuutta se on ehkä vastaus myös Rova Sommerille Saksan terästeollisuudesta, ja kun se on tehnyt jo niin paljon, se on hyviä, hyvät uutiset Saksalle, jos energiatehokkuutta on jo parannettu. Ne ovat vertailuarvojen kärpipäässä, joten niillä on vertailuetu muihin verrattuna Euroopassa. Vertailuarvojen idea on käyttää 10 prosentin tehokkaimpien laitosten ajatusta ja antaa lisäkannusteita. Täytyy varmistaa, hiilivuoron osalta, että oikeat sektorit ovat kyseessä, että niiden sektorien osalta, joissa hiilivuotoriski on, että he saavat tarvitsemansa allokaatiot, mutta vertailuarvojen puolelta idea on antaa kannusteita vähennyksiin. Loppujen lopuksi täytyy tunnustaa, että emme voi antaa suojatakeita kaikille sektoreille, jos pitkän aikavälin vähennystavoitteet halutaan saavuttaa. Täytyy aloittaa nyt. En halua sanoa valitsemalla voittajat, mutta valitsemalla yritykset ja sektorit, joissa hiilivuotoriski on. En ole asiantuntija tässä, mutta voin viitata kollegaani tässä vieressä ja sanoa, että akateemista näyttöä ei ole hiilivuodosta. Ongelma, josta täytyy aloittaa, on se, että teollisuuden sektorien täytyy vähentää päästöjä enemmän nyt, jotta pitkän aikavälin tavoite saavutetaan tehokkaasti kustannustehokkaalla tavalla. Ja siinä täytyy varmistaa, että valitaan oikeat sektorit. Se on varma. Se, siitä varmaankin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ensimmäinen osuus on lopussa ja aloitamme välittömästi toisen osuuden. Ja puheenvuoron saa Axel Eggert, joka on pääjohtaja Euroferista. Viisi minuuttia. Kiinnittäkää huomiota puheaikaan. Täytyy lopettaakin jossain vaiheessa. Olkaa hyvä. Just checking where my presentation... Yritin vain tarkistaa, missä esitykseni on. Ehkä joku voisi auttaa. Can you help me with my presentation, please? Voisitko auttaa? Uh, please let me be clear that uh, the European steel industry... Tekee se selväksi, että Euroopan terästeollisuus tukee ilmastotavoitteita. Parasta päästökaupan kannalta oli se, että olisi globaali päästökauppajärjestelmä, jossa on identtiset tavoitteet ja ident- samat hiilen hinnat kaikille kilpailijoille. Tämä ei ole lähitulevaisuudessa saavutettavaa. Ja siihen mennessä politiikan tekijöiden täytyy taata, että teollisuus on pysyy kilpailukykyisenä. Me lähestymme komissio, kannatamme komission lähestymistapaa, koska TRS on pysyvä tuotot 100 prosenttia kierrätettävä, mutta erityisesti voi parantaa elinkaariajattelulla ja ky- tekemällä kytkemys kasvihuonekaasupäästöjen äh, torjuntaan vähähiilinen talous ei ole mahdollista ilman innovoivia hiilituotantoja. Ajatellaan vaan vaikka offshore-meri äh, tulivoimaa tai turbiineja. Euroopassa on eniten teräspatentteja koko maailmassa. Puolet terästuotteita, niitä ei ollut olemassa kymmenen vuotta sitten. Älkää vaartako tätä väärällä lainsäädännöllä. Euroopan terästeollisuus on myöskin tutkimus- ja kehitystyön ytimessä ja läpimurtoteknologiasta esänä muut ohjelmat. Meillä on taltuunotto hiilen käyttöohjelmia. Tämä tarvitaan pitkä prosessi, joka täytyy olla taloudellisesti kestävä. Tämä on iso ongelma, kun kustannukset ovat korkeammat kuin kilpailijalla. Uutta teknologiaa on vaikea soveltaa. Totta kai me tuomme siksi päästökaupparahastoon liittyvää innovointirahastoa. Ongelma on, että mistä nämä oikeudet tulevat, niiden pitäisi tulla huutokauppakatosta. Mutta komission ehdotuksessa ei ole riittävää suojaa hiilivuodolle. Tehokkaillakin yrityksellä on liian vähän mahdollisuuksia ja sähköntuottajat voivat siirtää hiilen kustannuksia hintaan. Teräksen kilpailu on todella tiukkaa. Ja kaikki ma- mahdollisuudet, kilpailijamme saavat, vähentävät Euroopan teollisuuden mahdollisuuksia. Euroopan teollisuus on syvässä kriisissä vuoden 2009 jälkeen 90 000 työpaikkaa kadonnut ja 7 000 viime kuukausina. Kysynnän ky- vähenemä, korkeat energiahinnat, epävilpe- reilu kauppa, mutta myöskin päästä kaupan tulevaisuus. Kiinan liikakapasiteetti 400 miljoonaa tonnia. Se on kolme kertaa enemmän kuin EUn teräsmarkkina. E, Kiina dumppaa maailmanmarkkinoille ja erityisesti Eurooppaan tuotteita. Ja vaikka se samaan aikaan maksaa tukiaisia li- liikakapasiteettia. Kiina harrastaa polkumyyntiä ja kustannus ovat alle Kiinankin kustannusta. Ja tässä myöskin hiiltä tuodaan, koska eh, parhaimmallakin teknologialla kiinalaisen teräksen hiilipitoisuus on kaksi kertaa niin suuri kuin Euroopassa. Kiinan terästeollisuus on tipahtanut pahasti viimeisenä kahtena kuukautena ja mä, meitä mietitystä, että komissio tutkimus sanoo, että me voimme siirtää hiilikustannukset 80 prosenttisesti kuluttajille. Kertokaapa niille 17 ihmisille, jotka menettävät työpaikkaansa ja perheelle. Ecofis made a study for Eurofair. Ecofis teki tutkimuksen Euroferille, joka osoittaa selkeästi, meillä tulee olemaan 48 prosenttiin ilmaisten kohdentamisen ilmaisten oikeuksien pulaa vuoteen 2030 mennessä ja 8 miljardia epäsuoria kustannuksia, 26 miljardia suoria kustannuksia. Luvusta voidaan puhua, mutta ei voi väittää, etteikö tämä olisi vaikutusta sektoriin. Jos tähän liittyy epäreilua kauppaa, niin Euroopassa ei ole sitä terästuotantoa enää. Ja tämä 20 prosentin osuusteollisuudessa, niin sitä on vaikea saavuttaa nämä mielivaltaiset lineaariset, verkkiarvojen lineaariset tiputtamiset. Nehän ovat korjaustekijä. Ei tarvitse monialaista korjaustekijää, jos haluaa käyttää jotain muuta korjaustekijää. Mutta vertailuarvot ovat ongelma. Ilmasto-oikeudet, niitä pitäisi priorisoida hiilivuotopäästökselle, eikä niin kuin energiatuotannossa saavat 55 prosenttia ilmaiseksi myöskin päästöjen vähentämisen on eroja ja energiantuotannossa mahdollisuudet vähentämiseen on paljon paremmat kuin meillä. Ja tässä ei ole mitään mahdollisuuksia kompensoida epäsuorista suoria kustannuksia useimmat maat eivät tee. Puheenjohtaja lyö nuijansa. Minä lopetan ihan kohta. Eli poliitikkojen täytyy auttaa meitä teille varmaksi, että suoria epäkustannuksia tapahdu 10 prosentin tehokkuuden yrityksen tasolla. on voimme investoida. Täytyy käyttää realistisinta dataa. Juuri ne ovat 19. Ei mitään lineaarisia korjauskertoimia pitäisi käyttää. Ja vapaita ja oikeuksien pitäisi perustua sektorin tarpeisiin, eli 10 prosentin tehokkaampien tuotantolaitosten tasolle. Ja sitten meillä täytyy olla kompensiivinen tekijä parhaalle toimijalle harmonisoitujen sääntöjen kautta. On teidän päätöksenne. Tarvittaako kaikille hiilivuotosektoreille ilmaisia oikeuksia vai vain joillekin? Tiedätte, että muihin sektoreihin nähden terästeollisuus on erittäin haavoittuvassa asemassa. Anteeksi, että ylitin puheaikani. Damien Morris, head of... Sitten Damian Morris, politiikkajohtaja Sandbagista. Viisi minuuttia maksimi, pyytäisin. Thank you very much, Chair. Um, just... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme ajatushautomo. Olemme jo seitsemän vuotta työstäneet tätä päästökauppauudistusta. Alkuun muistuttaisin hyvistä uutisista. Kasvihuonekaasupäästöt Euroopassa ovat vähentyneet enemmän kuin mitä oletettiin. Ympäristö, keskus on todennut, että jo nyt 23 prosentilla äh, on saatu vähennystä aikaa vuoteen 1990 verrattuna, eli kuusi vuotta etuajassa olemme päässeet tavoitteeseen. Päästökauppasektorin kattamat alat, niin tässäkin tavoitteet ovat ylittyneet 21 prosenttia alle vuoden 2005 tason. Ennen kuin kiittelemme päästökauppajärjestelmää, on kysyttävä, minkälainen osuus tällä lippulaivapolitiikalla on ollut päästöjen vähentymiseen ja hiilihintojen kehitykseen. Puhumme ei niinkään täsmällisestä tieteestä, mutta tutkimukset eivät juurikaan meitä rohkaise. Yksi tutkimus antaa ymmärtää, että kun hiilen hinta on nolla viiva sata miljoonaa, niin tämä heijastelee kyllä tilannetta. Eli tulos on plus miinus nolla. Jopa talouskriisi huomioiden, kun otamme huomioon hiilen hinnan, niin hiilen hinta ei ole sen jälkeen elpynyt. Oli hetki, jolloin näytti siltä, että jonkinlainen comeback voitaisiin tehdä. Huhtikuussa 2014 pientä elpymistä oli, Monet olettivat, että elpyminen jatkuisi aina vuoteen 2020. Jotkut arvelivat, että päästäisiin jopa 30 euroon tonnihinnoissa. Alusta saakka analyysit ovat osoittautuneet liian optimistisiksi. Kahden vuoden voitto hävittiin parissa viikossa ja nyt ollaan hyvin varovaisia. Bloomberg on kaksi kolmasosaa leikannut ennusteista tämän mustan tammikuun jälkeen. Ja ennuste on edelleenkin ylioptimistinen, koska edelleenkin siellä päästöjen osuus on liian suuri. Nyt elämme vuotta 2016, 11 vuoden jälkeen. Meillä ei edelleenkään ole sellaista hintaa, joka johtaisi lyhyellä aikavälillä päästöjen vähentämiseen, puhumattakaan pitkästä aikavälistä. Siitä huolimatta, että sääntöjä on säädetty jo kahteen kertaan, vaiheessa kaksi ja kolme, ja vaikkakin meillä on tämä backloading, äh, takaperoinen lähestymistapa, jonka tarkoitus oli hoitaa asia kuntoon kerta kaikkiaan. Kenties parametrien muuttaminen, äh, sehän oli esillä ja ne, jotka niitä puolustivat, niin nyt voivat olla itse tyytyväisiä. Eli nyt selkeästikin järjestelmä tarvitsee muutoksia ja on löydettävä ratkaisuja. Ensinnäkin tarjontaa voidaan muuttaa niin joko että pysyvästi tätä kattoa muutetaan tai sitten tilapäistä tarjontaa mm, vähennetään markkinaparametrien tai tämän uuden varannon muutosten kautta. Voidaan puuttua myös tulevaan hiilen hintaan, esimerkiksi ottamalla käyttöön alimpia hintoja tai sen sellaisia. Aika on vähän, joten en käsittele sitä, miten yksityiskohtaisesti haluaisimme asiaa muuttaa. Viimeisen puolentoista vuoden aikana olemme tätä käsitelleet ja esittelemme lähiviikkoina uusia tutkimustuloksia. Toki meillä on muitakin ehdotuksia kuin meidän omiamme. Pääajatus, jonka haluan esittää, on seuraava. Päästökauppajärjestelmä ei ole vielä kunnossa, tilanne ei ole korjautunut ja nyt todellakin meillä on viimeinen mahdollisuus korjata tilanne. Voi jopa ajatella, että liian monta korjausmahdollisuutta on päästökauppajärjestelmälle tarjottu. Nyt on tosi kyseessä. Kun ajattelemme 2020 eh, tavoitteita ja tulevia tavoitteita, niin onko meillä varaa jättää tämä lippulaivapolitiikka eh, tyhjän päälle? Jos puhutaan tällä nimellä, niin ei se mitään itsellään korjaa. Me emme voi taas seuraavalla vuosikymmenellä käydä tätä samaa keskustelua. Muutos on saatava aikaan. Thank you also for being time. Kiitos myös puheajan noudattamisesta. Sitten Euroelektrikistä herra Montesano. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta puhumaan Euroelektrin puolesta, joka on yhdistys, joka edustaa sähkötuotantoalaa koko arvoketjun laajuudelta. Esittäisin kommenttini ja huomioni vähän laajemmasta näkökulmasta kuin vain keskustyön ETS-ehdotukseen. Ensinnäkin asettaisin itsemme asiayhteyteen ottamalla esille, että viime vuosien aikana energiapaletti konflikti on kehittynyt kovasti vähempihiiliseen energiapalettiin. Ja nyt kun investoidaan uusiutuviin, ja kun fossiilisia laitoksia on poistettu käytännöstä, käytöstä, niin että jotta trendi voisi jatkua, niin olennainen osatekijä on se, että komission ehdotus siitä, että ETS uudistetaan nopeasti, niin ehdotuksen pitäisi edetä nopeasti. Tämä sen vuoksi, koska uskomme edelleen, että ETS on tehokkain lähestymistapa hiilestä irtautumiseen taloudessa kolmesta pääsyystä, koska se on eurooppalainen lähestymistapa, se perustuu markkinoihin ja se on teknologian osalta neutraali. Uskomme näin myös, koska pelkäämme sitä, että jos kansalliset toimet ja toimintapolitiikat valtaavat alaa, niin siinä on vaara, että ilmasto- ja energiapolitiikan vaikutus heikkenee. Haluamme kuitenkin ottaa esille myös sen, että politiikassa lähestymistavan täytyy olla johdonmukainen. Täytyy ottaa huomioon keskinäisriippuvuudet ETS ja muissa poliittisissa tavoitteissa ja politiikkalohkoissa. Ja jotta näin voitaisiin tehdä, niin tietysti tarvitsemme asianmukaisen hallintokehyksen EU-tasolla. Mutta haluamme myös painottaa, että johdonmukaisen politiikan olennainen osatekijä on myös parantuneet sähkömarkkinat, joissa, joilla pystyttäisiin asianmukaisesti arvottamaan ei pelkästään hiiltä, vaan myös energiaa, että siellä olisi myös joustavuutta ja kapasiteettia siellä, missä tarvitaan. No sitten nimenomaiset osatekijät komission ehdotuksessa. Olemme sen puolesta, että lineaarinen vähennyskerroin on 2,2 prosenttia. Se on sopusoinnussa hiilestä irtautumisen näköalan kanssa. Olemme sen puolesta, että on yksiselitteinen määritelmä huutokauppaa koska mielestämme se on olennainen vakauttava tekijä markkinoilla. Olemme myös sen puolesta, että jatketaan ilmaisjakoa niille teollisuuden sektoreille, joissa on hiilivuodon vaara. En käsittele yksityiskohtia, miten asianmukaisesti löytää tasapaino näiden välillä. Näkökulma, jonka haluaisin esittää, on myös, että jos nyt Pariisin sopimuksen jälkeen EU päättää mennä pidemmälle kuin 40 prosentin päästövähennykset, niin on varmaankin kunnianhimon tasoa tilaa parantaa. Otetaan käyttöön ETSS jo olevat oikeuksien yli, ylijäämät. Mutta mielestämme myös muiden kuin ETS-sektorin pitäisi antaa oikeudenmukainen osuutensa tähän kunnianhimon tason nostamiseen. Ja sitten jos puhutaan näistä muista kuin ETS-sektoreista, niin mielestäni sähkön tuotannolla voi olla merkittävä osa hiilestä irtautumisessa. Tässä on esimerkki liikennealalta, jossa puhumme sen puolesta, että vaikkakin otettaisiin huomioon nykyinen keskimääräinen energiapaletti, niin päästöt sähköajoneuvoista ovat enimmäkseen alempana kuin nykyinen EU-tavoite. Mutta ottaisin myös esille sen, että koska sähköalaa koskee ETSn enimmäismäärä ja se on kiinteä. Ja nyt, jos kysyntä sähkölle kasvaa, jos sähköä käytetään muilla aloilla enemmän, niin se tarkoittaa, että silloin ei tule lisäpäästöjä hiilidioksidille. No lopuksi. Tässä tehdään yhteenvetoa näkökohdistani Aikapulan vuoksi lisään vain sen huomioon, että sähköllä voi olla hyvin merkittävä osa ei pelkästään hiilestä irtautumisessa taloudessa, vaan myös energiatehokkuuden parantamisessa niin, että on tehokkaita sähkön tuotantotekniikoita. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa herra, anteeksi rouva Pons de la Dirière, joka on maailman luonnonsäätiön johtaja. Olkaa hyvä. here? That's good? Okay, thank you. Excuse me. Uh, so first of all... Ensiksi kiitos kutsusta ja mahdollisuudesta hahmotella maailman eh, luonnonrahaston näkemyksiä, WWFn näkemyksiä. Puhun jostakin perusperiaatteista, joihin ei pitäisi puuttua erityisesti. Ne ovat osa sopimusta artiklasta 91. artiklasta 91 seutista siinä on tämä saastuttaja maksaa periaate, sitä ei pidä unohtaa. Ja sitten päästökaupan tavoite. Tarkoituksena oli hinnoitella hiili, jotta voidaan välttää vaarallinen ilmastonmuutos. Tällä hetkellä päästökauppajärjestelmä ei tavoitteita saavuta. Hiilen hinta on liian alhainen. Ei ole mitään kannustimia vähentää saastuttamista ja saastuttajat eivät maksa. Komissio ehdottaa uudistusta, joka ei kuitenkaan mene tarpeeksi pitkälle. Erityisesti ajatellen Pariisia herra Kanjata, herra Lavia. Monet olivat, Lavia oli siellä, monet olivat siellä. Katsotaan jotain poikkeuksellista. Enemmän kuin monet odottivat. Nyt tarkoitus pitää lämpötila nouse reilusti alle kahden selsiyksen ja ponnistella lämpötilan lisääntymistä puolentoista selsiokseen. Ja on tärkeämpää, että päästökauppa vaikuttaa ilmastoon Pariisin jälkeisessä tilanteessa. Puolentoista asteen alle pysyminen, johon Pariisin sopimus viittaa, että EU täytyy vähentää päästöjään 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, kuten tämä kuvaa osoittaa. Vähentääksemme päästä 95 prosenttia. Täytyy päästää suurempi määrä päästöoikeuksia markkinoilta joka vuosi. Sitä varten me tarvitsemme lineaarisen vähentämiskertomen, joka on korkeampi kuin 2,5 prosenttia, jota on ehdotettu. Arvioimme, että se pitäisi olla 2 2,6 ja 2,8 prosentin välillä, jotta päästään 95 prosentin vähennykseen. Tällä tavalla voimme auttaa lämpötilan nousun alle puolessatoista prosentissa, äh, tässä selsiuksessa. Tämä saastuttamiskakossa. Markkinoilla on liikaa saastuttamisoikeuksia tai lupia. Kakku on liian isoin. Kuten on jo painotettukin, tämän seurauksena hiilen hinta on siinä 5 euroa per tonni. Ja ETS luotiin 30 euron tonni hinnalle. Markkinavapaa varanto ei ole riittävä keino. Markkinoilla olisi liikatarjontaa vuoteen 2025 mennessä. Maailman luonnonjärjestö josta WWF haluaa, että ylimääräiset oikeudet poistetaan markkinoilta, koska saastuttamiskakun osa, osia ei enää pidä jakaa ilmaiseksi, koska sehän rikkoisi saastuttaja maksaa periaatetta. 2021, 2030 välillä on 160 miljardin dollarin edestä ää, oikeuksia jaossa ja se on valtava lahja hiilintensiiviselle intensiiviselle teollisuudelle. WWF haluaa, että nämä ilmaiset osuudet viedään no, markkinoilta nopeasti. Meidän ei pidä myöskään loihtia tällaista hiilivuotohirviötä, kuten useampi on todennut, vaikka komissio on sanonut, että hiilivuodosta ei ole näyttöä. Eikä Eurooppa ole enää ainoa päästökauppa-alue. On 17 aluetta, kuten Kiina ja osa Pohjois-Amerikkaa. Ne kattavat 40 prosenttia globaalista bruttokansantuotteista ja niillä on omat hiilimarkkinat. hiil, hiilioikeuksien huutokauppamyynti luo varoja, joita voidaan käyttää ää, energiaprojekteihin kotima Euroopassa ja ulkomailla. Ja haavoittumimmassa asemassa olevat voivat saada myöskin tukea. Meidän täytyy tukea siirtymistä vähähiiliseen maailmaan niin Euroopassa kuin muuallakin. Puheenjohtaja, herra komission jäsen, hyvät parlamentin jäsen, WWF, vetoa teihin, että uudistaisitte ETS-järjestelmää mielekkäästi. Tässä diassa näette, mitä me haluamme ja painotetaan viimeistä kohtaa. Meillä on Pariisin sopimuksen viiden vuoden syklit, jotta päästökaupalla olisi osuutensa, sen pitäisi myös olla osa tällaista viisivuotista uudistamissykliä. Kiitos esityksestä. Sitten kollegoiden kysymykset. Herra Liise, kiitos puheenjohtaja, kiitos puhujille. Mielestäni komissio on tehnyt oikeastaan hyvän ehdotuksen. Olen kiitollinen, että Kanjate sanoi, että siinä on parantamisenkin varaa. Kunnianhimon ei pidä laskea. Voidaanko tehdä vieläkin kunnianhimoisia ehdotuksia? Sitä voidaan kysyä, mutta ei ainakaan pienempi kunnianhimon taso. Kysymys asiantuntijoille siitä, että voidaanko ottaa käyttöön lisää kategorioita. se lähestymistapa. Se olisi ehkä tarpeen, jos halutaan välttää hiilivuotoa. Miksi olisi tällainen käyrä, Modernilla teknologiallahan pitäisi olla mahdollista niin, että tehdään luokittelu ei pelkästään neljään luokkaan, vaan lineaarinen sortteeraus, ja kenellä on enemmän riskiä, niin saa enemmän allokaatiota. Ehkä siinä on vähän enemmän hallintarasitetta, mutta kun nykymaailmassa kaikki sähköisesti toimii, niin pitäisihän se olla mahdollista. Muuten sitten aina näiden luokkien välillä on ärtymistä ykkösen ja kakkosen välillä esimerkiksi. Kanjette puhui aivan oikein sementistä, mutta jos ehkä kriteereitä voidaan muuttaa niin, että sementti olisi hyvin katettu. Sitten teräksestä. Sommerin ja Kanjeten välillä varmaan totuus on. Pääongelma ei ole ETS, jos se lopetettaisiin, niin siltikin olisi Kiinan kanssa ongelmia. Sen vuoksi ei pidä liioitella. Mutta terästeollisuuden vaatimus on oikeudettu, kuten muidenkin teollisuuden alojen, että paras 10 prosenttia saa ilmaisia on. Se oli ihan varmaa tässä ehdotuksessa. Mutta siis kysymykseni Eggertille. Missä on siis se painettu paperi, että, ja elämme siitä, että muiden täytyy tehdä enemmän? Monien muiden, kuten lentoliikenteen, ei tarvitse rajoittaa niin paljon kuin teräksen 40 prosenttia. Ja jos tässä lähtettäisiin selvään taisteluun siitä, että muidenkin täytyy antaa suurempi panos, niin olisi helpompi argumentoida. Kiitos. Kiitos. Sitten herra Pieka. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys Eurektin edustajalle. Neuvoston päätelmissä puhuttiin ETSn tulevaisuudesta ja Puola ei ollut kovin ihastunut huippukokouksen tuloksiin, mutta ymmärrän, että osatekijä oli se, että ne kansantaloudet, jotka ovat kovin haavoittuvassa asemassa, alle 60 prosenttia keskiarvosta BKT, niin annettiin kaksi välinettä, joilla voitaisiin torjua eteessä negatiivisia vaikutuksia. Se on tietysti, kysymyksessä on tietysti modernisointirahasta, mutta myös se, että osa oikeuksista annetaan ilmaiseksi energiasektorille. Kuitenkin silloin, kun komissio ehdotti lainsäädäntöä ETSn uudistuksesta, niin se muotoili välineen niin, että minun mielestäni siitä tuli käytännössä karikatuuri siinä ei sitten hyödynsaajilla ole reaalista mahdollisuutta käyttää välineitä. Modernisaatiorahastossa annettiin mahdollisuus estää investoinnit komission puolelta, Euroopan investointipankin puolelta, ja mikä mielenkiintoista, niin myöskin kolmelle rikkaalle jäsenvaltiolle annettiin tämä mahdollisuus, mistä ei ollut päätelmissä puhetta. Sitten ilmaisjaossa toisaalta velvoite ottaa käyttöön huutokauppa 10 miljoonasta eurosta lähtien. Energia-alalla se ei ole mikään merkittävä määrä. Oletteko sitä mieltä, että nämä välineet pitäisi muotoilla eri tavalla? Niin, että jäsenvaltioilla, edunsaajilla olisi suurempi valta siihen, että voitaisiin tehokkaammin välttää ETS negatiivisia talous- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kiitos. Kiitos. Sitten Rova Gutteland. Thank you, Chair. The ETS system... Kiitos puheenjohtaja. ETS täytyy tarjota oikeat välineet, joilla voidaan stimuloida innovointia ja myös varhaan varhain liikkeelle lähteneiden ponnisteluja. Tästä olemme samaa mieltä. Euroopan tapa edetä ei ole se, että jaetaan ilmais oikeuksia kaikille saastuttajille. Täytyy noudattaa saastuttaja maksaa periaatetta ja varmistaa, että ne tuotteet, jotka ovat hiilivuodon vaarassa, saavat lisätukea. Ilmaisia on, tulisi olla poikkeus, ei sääntö. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ovatko asiantuntijat samaa mieltä siitä, että säästöttäjä maksaa? Periaate tulisi olla pilarina tässä ETS. Ja toiseksi, Haluaisin kuulla hieman lisätietoja siitä, mitä mieltä olette laskentatavasta silloin, kun ajatellaan kustannusten siirtämistä. Meillä on Delftin tutkimus siitä, että merkittävästi näitä kustannuksia siirretään. Sitten tois Ecofisin tutkimuksen tulokset. Mikä on teidän tulkintanne tilanteesta ja mahdollisuudesta siirtää teollisuuden kustannukset kuluttajia maksettavaksi? Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Sitten herra Thank you very much. Also thanks for the four. Paljon kiitoksia. Kiitoksia neille puhujalle. Rägertille on kysymys. Nyt koskee sitä faktaa. Kuinka paljon likaa allokkoa terästelussa on tähän mennessä? datani mukaan terässektori sai joka vuosi liikaa oikeuksia. Haluaisin, mikä, kuinka paljon terästeollisuus on saanut kumuloituneesti tähän asti oikeuksia. Ja sitten kustannuksen eteenpäin siirtäminen ja sen estimaatit. Olisiko oikeudet vahvistaa, että vaikka terästeollisuuden täytyisi ostaa kaikki oikeutensa. Se on, sen kustannus olisi 5,5 prosenttia tiedäksen kokonaiskustannuksista, jos niitä täytyisi, vaikka ne kaikki täytyisi ostaa tuplahintaa, kun tällä hetkellä, eli 10 euroa. Viittaan tutkimuksia, jos olen väärässä, tutkimukset ovat väärässä, ovat varmaan vähän valaista. Ja kustien nosti eteenpäin siirtämistä on indikaatiota, että ainakin Pohjois-Euroopan terästeollisuus voivat siirtää jopa sadalla prosentilla kustannukset eteenpäin. Komission tutkimusten mukaan näin olisi myös. Ottaisi asia, jos voisitte sanoa mielipiteesi siitä, sitten kysymys euroelektrikille. Millä hiilen hinnalla polttoaineen vaihtaminen tulisi kysymiseen kyseeseen? On paljon maakaasu jotka eivät tällä hetkellä tuota, koska hiili on niin halpaa. Millaisilla hinnoilla tapahtuu sitä, että polttoaineen miksi muutos, jota me tarvitsemme Pariisin jälkeessä maailmassa, jotta saisimme muita vähän hiilisiä teknologioita käyttää tai ei hiiliteknologioita käyttöön. sähköteollisuus vaatii korkeampia hintoja, ja terästeollisuus haluaa, energiaintensiivinen teollisuus haluaa matalampia hintoja. Miten tässä painottaa tämän? Mitä lisätoimia teillä voi olla, jotta tuo este poistuisi? Toivottavasti meitä neuvottelussa. Kiitos. Mr. Gerbrandi. Herra Gerbrandi, niin kiitos puheenjohtaja. Olen kovin iloinen, että herra Eggert vahvisti, että nykyinen vaikea tilanne terästeollisuudessa ei liity ETS-järjestelmään. Mielestäni se on tärkeä viesti, koska monet uskovat, että terästeollisuuden vaikea asema johtuu ilmastopolitiikasta, mutta ei. Ja odotan innolla vastaustanne liiallisesta Allokaasiosta eikä jä- kysymyksen jälkeen. Konkreettinen kysymys herra Eggartille. Liberaalit eivät kovasti tue tätä monialaista korjauskerrointa, ja kyllä sitä pitäisi yrittää välttää. Sanoitte, että vertailuarvot ovat suuri ongelma terästeollisuudelle. Voin kuvitellakin, että niin on. Mutta jostainhan sen täytyy juontua. Eli kysymykseni on, mitkä teollisuuden alat Euroferin mukaan voitaisiin ottaa hiilivuotolistalta pois? Koska uskon, että siitä muutama päätös täytyy tehdä. Ehkä sinä voitte auttaa meitä. Sitten kysymys herra Montesanolle. Modernisointirahasto, myöskin artikla 10c tarkoittavat, että Eurooppaan emme ole luomassa yhtäläisiä toimintalosuhteita, koska jotkut energialaitokset saavat oikeudet ilma- ilmaiseksi ja muiden täytyy maksaa. Samaan aikaan olemme perustamassa Euroopan energiaunionia. Eli näen nyt tässä kaksi ristiriitaista konseptia. Ehkäpä te voitte auttaa meitä kertomalla, että miten te uskotte, että miten modernisaatiorahaston ja artikla 10 C myötä kuitenkin voidaan saada aikaan reilu energian, energiaunioni Eurooppaan. Kiitos, rouva Evi. Volevo just una precisazione rispetto alla domanda di prima. Niin, pieni täsmennys oikeastaan aiempaan kysymykseeni. En ajatellut veroa ikään kuin rajalla, vaan nimenomaan niin, että hiileen tulisi lisähinta, jota noudatettaisiin koko Euroopan tasolla. Aivan niin kuin ALV-direktiivin mukaisesti toteutetaan alvia. Ja tämä olisi myös maailman kauppajärjestön sääntöjen mukainen käytäntö. Nyt haluaisin kysyä asiantuntijoilta. Katsot Uskotteko, että meillä on lähitulevaisuudessa sellaisia teollisia yrityksiä, jotka voivat investoida huomattavalla tavalla jo alkuvaiheessa niin, että vähennettäisiin päästöjä sen sijaan, että maksettaisiin sitten tästä hiilipäästöstä. Katsotteko, että tällainen skenaario voisi olla realistinen? Tällä hetkellä yritykset ovat sellaisessa tilanteessa, että investoinnit ovat äärimmäisen vaikeita toteuttaa. No sitten jälkimarkkinoita ajatellen, katsotteko, että jälkimarkkinoilla tulisi kerta kaikkiaan vain äh, poistaa nämä äh, hiilipäästöoikeudet, koska ne vääristävät tilannetta. Herra Gzeb, kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee tuotannon ulkoistamista tuotantolaisten ulkopuolelle. Eli tämän ulkoistamisen reilu kohtelu verrattuna niihin, jotka, joissa toiminta on omassa laitoksessa. Tässä on Euroopassa myös energiahinnat Euroopassa, Amerikassa, myöskin se liittyy TTIP-neuvotteluihin. E Onko tämä eri teollisuuden alojen näkökulmasta ongelma? Toinen kysymys koskee sitä, että miten ennen kaikkea sähkön tuotantosektori näkee asian. Siis tämähän on Montesanolle kysymys, että miten tehokkaimmalla tavalla voidaan taata investoinnit sähkön tuotantoalalla erityisesti ajatellen modernisointirahastoa. Miten te näkisitte tämän prosessin, jotta se olisi mahdollisimman tehokas tämän alan näkökulmasta, mutta myöskin jos ajatellaan energiaunionin perustamista? Ehkä vielä energian hinnasta yksi kysymys. Joissakin maissa on äh, rekompensaatiojärjestelmä, toisissa ei. Eli sitä myötä kustannukset tulevat kompensaatiojärjestelmän myötä suurimmille kuluttajille joissain maissa. Miten näette tämän järjestelmän? Kaksi viimeistä puhujaa. Ekon valiokunnan esittelijä ja sitten alueiden, anteeksi, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean esittelijät. Eli ensin puheenvuoron saa Petsiini. Korkeintaan kaksi minuuttia. Grazie presidente, sarò... Kiitos puheenjohtaja. Tällä nopeasti meidän lausuntamme on hyväksytty täysistunnossamme ja tarttu sen pääkohtiin, mitä korjaustekijöihin ja se, sektorittaisiin korjaustekijöihin, jotka koskevat suoria ja epäsuoria kustannuksia. Näille ei ole merkitystä Saksalle, Iso- kuningaskunnalle tai Espanjalle. Mm, niin ei kannata käyttää tällaisia varoja, jos muut eivät käytä. Mitä verrokki arvoihin tulee, hän täytyy olla aitoja lisämaksuja, eikä parhaita toimijoita pidä rangaista. Ja täytyy myös tunnistan, jotka parhaiten toimivat. Ja tämä benchmarking perustuu, ää, äh, se pitäisi per, toimia tehokkaammin. Olen ollut tekosakissa 20 vuotta ja edustan Italian teollisuusjärjestöä ja vapaat Vapaat päästöoikeudet perustuvat tehokkaaseen tuon, historialliseen tuotantoon ja hiilivuodolle. Me olemme määritelleet hiilivuodot joustavammin ilman tätä riskejä, että nykykynnys sisältää. Ja sitten meillä on tämä reservi. Me emme halua että jotakin sektoreita ajetaan alas, jotka ovat lähteneet tästä. Ja sitten mä haluan käyttää päästökauppaa bonuksena. Osana vihreitä bonuksia. Tämä kiinnostava idea. Meidän pitäisi tukea myös vapaaehtoista päästökauppaa myös ja yritysten keskenäisiä huutokauppoja. Kiitos, että saamme puhua. Hey, and now Mr. Das. Kiitoksia sitten herra Das, joka on alueiden komitean esittelijä. Eh, e kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsenelle ja parlamentin jäsenille. Olen tyytyväinen, että voin edustaa alueita tässä kuulemistilaisuudessa. Meillä on mahdollisuus käsitellä tätä hyvin teknistä aihetta. Se vaikuttaa kuitenkin yritysten jokapäiväiseen elämään kaikilla alueilla. Minä olen kunnanvaltuutettu kaupungissa, joka on Koides Italiassa. Alueiden komitean te kaikki varmasti tunnette. Se edustaa paikallishallintoa, alueellista hallintoa. Me voimme osallistua Euroopan laajuiseen keskusteluun toissijaisuusperiaatteen pohjalta – olen lausu, latinut lausunnon ympäristöasioita käsittelevälle valiokunnalle äh, alueiden komiteassa ja olen käsitellyt nimenomaan päästökaupan muutoksia. Lausunnon laatimisessa minulla oli mahdollisuus tavata paljon sidosryhmiä, osa on tälläkin edustettuna. Tapasin myös poliittisten puolueiden edustajia Tietyt ehdotuksista toivottavasti voivat olla myös teidän näkökulmastanne mielenkiintoisia. Kyse on alue- ja paikallishallinnon osuudesta, kun vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä. Ne ovat eturintamassa taistelemassa ympäristömuutoksia vastaan, ilmastonmuutosta vastaan. alueen paikallishallinnon edustajille on joskus vaikeaa saada kansalaiset ymmärtämään näitä mekanismeja. Mutta varmaankin nyt tämä laadintatapa mahdollistaa paremman ymmärryksen. Loppuun toteaisin vielä, että lausunto, jonka minä itse esittelen, puolustaa COP21 tuloksia. Nyt näitä tuloksia ei saa haaskata. Meidän täytyy myös maailmanlaajuisesti oikea tariffi määritellä. Kiitos. Sitten kysymyskierros. Muistuttaisin kaikkia puhujia, että puhutte lyhyesti. 12.40 jälkeen jatkamme englanniksi, koska tulkkaus loppuu. Herra Egard. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. 20 on vähän. Ville toista kysymykselle. Vaikein kysymys. Liise, monikerroksinen lähestymistapa. Tämä politiikkapäätös ei ole terästeollisuuden määritellä, miltä lähestymistapa pitäisi näyttää. Olen varmaan selittänyt, että jos tehokkaammat tuotantolaitokset Euroopassa – saa ilmaista, ilmaisia päästöoikeuksia, niin täytyy sulkea enemmän tuotantolaitoksia, jos hiilen hinta nousee merkittävästi. En sano, että laitoksia suljetaan viiden euron hiilihinnalla. Käyrä on yksi mahdollisuus tämän asiantuntijoiden keskusteltavaksi. Varmasti vastasin kysymyksen Herbrandin kysymyksestä. Totta kai muiden sektoreiden pitäisi olla mukana. Ei päästä ETS-sektoreiden pitäisi tehdä enemmän tuen tätä herra Liise. Mutta nyt ETS sisällä pitäisi tehdä eroa. Ei ole minun tehtävä arvioida muiden sektoreiden hiilivuodon riskistä. Euroferin pyrkimys on, että hi, hiilivuoto suojaa pitäisi, laskettuna tehokkaiden tuotantolastuksen tasolla pitäisi tarjota kaikille komission listalla, että siirryttäisiin siltä osin huutokauppajärjestelmästä. Tämä nostaisi hiilen hintaa ja tämä tarjosi insentiivin energiantuotteille vähentää päästöjä ja käyttää vähempi hiilistä teknologiaa. Euroopan teollisuus ei vastusta korkeata hiilihintaa, jos me saamme riittävän suojatason. Varhaiset liikkujat, eli movers, terästeollisuus on varhainen liikkuja. Meillä on mahdollisuus parantaa 4-5 prosentilla tehokkuutta vuoteen 2030 mennessä, että meidän täytyy luoda tällaisia läpimurtoteknologioita, mutta ne täytyy olla taloudellisesti kestävällä pohjalla. Uusi vertaisarvojärjestelmä ei ota terveysteollisuutta paljon. Saastuttajan maksaa periaate, kannatan sitä ehdottomasti, mutta silloin tarvitsemme tasaisen pelikentän eu jos Kiina ei maksa näitä kustannuksia – meillä on ongelma. Kuinka paljon yliallokaatiota herra Eichhout? Voin sanoa, että saamastamme ilmaisesta kiintiöstä ironisesti tämä liika-allokaatio tuli talouskriisistä. Mietimme, että 2008 allokaatio olisi tuotantotasojen on siis totta sen mukaista. Ironisesti olemme saaneet liikaa allokaatiota. Ne jatkavat pari vuotta tämän kauden lopulla. Mutta täytyy vertailla myös epäsuuriin kustannuksiin, joita teollisuutemme joutuu kattamaan. Voisi olla hyvä, jos komissio voisi selkeyttää tätä ja perehtyä tähän. Ecofis on laskenut, että suorien ja epäsuorien päästöjen nettokustannukset 2013 – olivat noin 500 miljoonaa netto, nettoilla järjestelmän saadaksena. Tämä ei ole hirvuodon pääsy hiilivuoto on Hir, pääsyöllä ETS, e pääsyvät muut, globaali liikakapasiteetti, epäreilu kilpailu, EUn korkea energiahinta ja ETSn osa tässä on, että – että se vie jo tällä hetkellä investointia teollisuudelta muille alueille. Ja meillä on konkreettisia esimerkkejä terästeollisuudesta. Yritykset, jotka investoivat muualle. Tuotanto laskee tämän seurauksena ja totta kai sitten hiilihinta laskee. Tämä on luonnollista. Me olemme perveessä tilanteessa. En ole varma, olenko vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ja se, niin sitten toinen kierros. Ehkä Sanna, kun komissa ei ole lähtenyt. Kiina tekee paljon ja ottaa käyttöön ETS, mutta nykypiloteissa hiilen hinta on 17 eurosenttiä, vaikka hiilen hinta nousisi EU-tasolle. Kiinan terästeollisuus saa tukiaisia viisinkertaisesti noihin hintoihin verrattuna. Miten ne absorboivat tuon? Meidän täytyy löytää kokonaan ratkaisu. Eikä ETS ole koko ratkaisu. Me tarvitsemme holistisen ratkaisun erityisesti meidän sektorilla. Thank you very much. Uh, time is short, so excuse me uh, uh, for being... Aikaa on vähän. Joudun valikoimaan, mihin vastaan. Muutama kysymys esitettiin Ensinnäkin tästä monialaisesta korjauskertoimesta ja vaiheittaisuudesta. Meidän oma tutkimuksemme vahvistaa Jackin, äh, ISIS Jackin tutkimustulokset komission ehdotuksen mukaan, vaikkakin tuotanto kasvaisi, niin korjauskerroin ei tähän vaikuttaisi. Tämä tukee sitä, mitä Filippi sanoi. Me varmasti lieventäisimme riskiä tästä monialaisesta korjauskertoimesta, jos tällainen vaiheittaisuus otettaisiin käyttöön. Silloin olisi mahdollisuus myös tiukentaa kattoarvoa, yläarvoa ja silti huomioida kilpailukyky teollisuudessa. Sitten Kutelandin kysymys ensimmäisestä sessiosta. Onko tämä katto nyt Pariisin sopimuksen mukainen? Silloinhan puhuttiin kahden asteen tavoitteesta. Jos muistatte, niin meillä oli 25 prosentin tavoite vuoteen 2020, mitä ei oltu saavutettu tämän katon näkökulmasta. IPCCn raportissa oli nimenomaan tämä 25 prosentin tavoite. Nyt meillä olisi hyvä tilaisuus muuttaa ylintä arvoa. Kenties jopa lähtökohtaa voitaisiin muuttaa. Nyt puhutaan 21 prosentista äh, suhteessa tähän tavoitetasoon. Kenties voitaisiin päästä parempinkin lukuihin verrattuna vuoden 2005 lukuihin. Sitten Eichhout kysyi, mitkä tiedot ovat 21 miljoonaa äh, päästöistä mukaan luettuna kompensaatio.